Good evening, colleagues. Um, we'll begin with point one on... Hyvää iltaa, kollegat. Kohta neljä on vasta kello 20 eikä 19.45. Aloitamme kohdasta yksi. Ja mikäli kukaan ei vastusta tämän päivän esityslistaa, me hyväksymme sen. Meillä on kaksi asiaa tänään käsiteltävänä. Ennen kuin siirrymme käsittelemään näitä asioita, niin käymme läpi nämä kieliasiat. Tulkausta ei ole tanskan, iirin, maltan ja kroatian kielellä. Meillä on siis kaksi asiaa tänään käsittelyssä. Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto EASO ja sen jälkeen turvasatama-asia. Ensimmäisenä käsittelemme EASOn hallintoneuvoston pääjohtajaksi nimeämään Jose Carrero. Hän toivota meidät tervetulleeksi 22. tammikuuta. Hänet valittiin pääjohtajaksi EASOn ja hän on saapunut tänne keskusteluun parlamentin jäsenten kanssa easo säänteen mukaan EASOn pääjohtaja on kutsuttava toimivaltaisen valiokunnan kuultavaksi, jotta jäsenet voivat esittää hänelle kysymyksiä. Anna nyt puheenvuoron Kareralle, jotta hän saa 10 minuuttia aikaa alustuspuheenvuoron varten ja tämän jälkeen jäsenet saavat mahdollisuuden esittää kysymyksiä. Hyvät kollegat, Carrera saa puheenvuoron kymmeneksi minuutiksi. Toivotan teidät lämpimästi tervetulleeksi. Thank you very much, Mr. Chair. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja Arvon Libe-valiokunnan jäsenet. On suuri kunnia olla täällä tänään, tänä iltana kanssanne. Sen jälkeen, kun EASO valitsi minut tämänhetkisen virkaani, haluaisin esitellä teille seuraavien viiden vuoden viisikohtaisen suunnitelman. Ennen kuin näin teen, haluaisin että Olen Portugalin kansalainen, olen tehnyt työtä yli 30 vuotta. Minä olen ollut johtotehtävissä eri puolilla maailmaa. Minulla on kokemusta kriisien ratkaisusta YKssa, eri operaatiossa Afrikassa – Aasiassa ja Euroopassa. Olen ollut myös Frontexissa, olen ollut johtajana ja Frontexin johtoryhmässä erityisesti Arabia, arabikevään aikana. Tuolloin reagoimme tähän arabikevääseen ja olen ollut myös Frontexin maa- ja merioperaatioissa johtotehtävissä. Olen työskennellyt konsulttifirmoissa puolet elämästäni yksityisellä sektorilla, Ernest ja Youngilla ja Lloydilla. Olen myös tilintarkastaja ja uskon, että tämän taustan myötä ja kun ajatellaan minkälaista kokemusta minulla on, niin uskon, että pystyn menestyksekkäästi johtamaan EASOa seuraavien viiden vuoden aikana, erityisesti kun ö, ajatellaan niitä tehtäviä, joita EASO on itselleen antanut. Nyt, koska aika on vähän, minulla on vain 10 minuuttia, nyt ehkä yhdeksän, niin haluaisin kertoa teille tästä viiden kohdan suunnitelmasta. Tässä on kyse siitä, miten virastoa johdon kannalta hallinnoidaan. Tässä ei ole kyse mistään viraston strategisesta suunnitelmasta, vaan tässä on kyse siitä, miten johto näkee, että miten meidän täytyy priorisoida ja keskittää työtämme. Viime vuoden tapahtumien jälkeen maahanmuuttorintamalla ja kun neuvosto esitti huhtikuussa 10 kohdan toimintasuunnitelmansa, niin komissio julkaisi maahanmuuttoagendan, ja tässä agendassa EASOlle annetaan aika tärkeä rooli. Meillä ei ollut valmistelu, valmistautumismekanismeja tehdä työtä kentällä, eikä meillä ollut edes henkilökuntaa riittävästi, ja siitä tuli meidän tärkein painopisteemme. Ja meidän täytyy nyt keskittyä erityisesti näihin hotspotteihin ja uudelleen siirtämisiin, jotta voimme tuoda lisäarvoa jäsenvaltioiden toiminnalle, erityisesti Kreikassa ja Italiassa. Tästä on tullut tärkeä työsarkamme osa viime kuukausina ja meidän täytyy jatkossakin tehdä tätä työtä niin, että voimme tehostaa sitä niin, että siitä tulee operatiivisempaa ja sellaista, että voimme keskittyä tulosten aikaansaamiseen sellaisten tulosten, joita odotamme, kun ajatellaan maahanmuuttovirtoja ja maahantulopaikkoja. Meidän täytyy myös ajatella nimenomaan tiettyjen jäsenvaltioiden tarpeita. Meillä on erilaisia haasteita Italiassa ja Kreikassa. Kreikassa aivan erityisesti me olemme käyttäneet ö, liikkuvia toimistoja, me olemme avanneet kahdeksan virastoa Kreikassa alle viidessä kuukaudessa, ja me olemme myös varustaneet tämä virastot erilaisilla mobiilikommunikaatiovälineillä. Meillä on tietokoneita, meillä on asiantuntijatiimejä, ja me otamme vastaan maahanmuuttajia ja me kerromme heille, että heillä on erilaisia mahdollisuuksia suojaan ja turvapaikkaan. Me annamme, meillä on me olemme ostaneet myös Eurodac, me, siis me, meillä on Eurodac-järjestelmät, me annamme tulkkauspalveluita ja me teemme ensimmäiset, siis hoidamme jälleen siirtämisten, uudelleen siirtymisten ensimmäiset vaiheet ja meidän täytyy jatkaa tämän työn tekemistä. Tämä on minun ensimmäinen prioriteettini ja tämä on myös tiimini tärkein prioriteetti Malta, Maltalla. Toinen prioriteetti ja oikeastaan kolmaskin liittyy siihen, että meidän täytyy jatkaa niitä tuotteita joita, ja käytäntöjä, joita EASO on jo ö, laatinut, viittaa muun muassa koulutukseen ja niin edespäin. Meidän täytyy ottaa paremmin huomioon jäsenvaltioiden ja tiettyjen ryhmien ja alueiden tarpeet, koska kaikkien alueiden tarpeet eivät ole samankaltaiset. Esimerkiksi Baltian maat ovat erilaisia kuin Balkanin maat. Välimeren maat erityisesti Italia ja Kreikka tarvitsevat aivan erilaista tukea kuin muut maat, ja meidän täytyy olla tietoisia tästä asiasta. Meidän täytyy myös jatkaa tietojen analysoimista, alkuperämaiden alu, analysointia, siitä, mitkä ovat turvallisia alkuperämaita. Täytyy myös pohtia, analysoida erilaisia verkostoja. Nämä ovat sellaisia asioita, joita joiden parissa täytyy tehdä työtä jatkossakin. Niitä täytyy modernisoida ja täytyy keskittyä nimenomaan tiettyjen maiden ja alueiden tarpeisiin. Eli meillä on operatiivista työtä, kvalitatiivista työtä, meillä on informaatio- ja analysointityötä ja lopuksi, mutta ei vähäisimpänä, no täytyy tässä ehkä nopeuttaa tätä puhetta, koska aika rientää, mutta kaikkihan te olette tietoisia siitä, kuinka monta huippukokousta, korkean tason kokousta ja päätelmää on tehty täällä EU-instituutioissa viiden, kuuden kuukauden aikana. Haluaisin kiinnittää huomioon muun muassa korkean tason kokoukseen, jossa olivat läsnä länsi johtajat. Ne päätelmät ja ne 17 kohdan, 17 kohdan toimintasuunnitelma antoi EASOlle erittäin konkreettisen roolin tällä alueella. Me olemme aloittaneet työmme me olemme Serbian Makedonian kanssa ole tekemisissä. Meillä on kentällä tiimejä ja me pyrimme hallinnoimaan maahanmuuttovirtoja. 9. marraskuuta meillä oli Vallettan huippukokous ja sen päätelmät, ne päätelmät ovat aika pitkät, niissä on 15-20 sivua. Jos avaatte ne puolivälin keskipaikkoilta, niin esimerkiksi sivuilla 5, 6, 7 ja 8 tai 9 puhutaan uusista EASON tehtävistä. Afrikan alkuperämaiden osalta. Sitten meillä on tämä Tur- Turkin paketti. Me haluamme, et, me haluamme tukea komissiota useissa eri toimissa, jotka liittyvät Turkkiin. Tämä on ehkä kolmas alue. Euroopan unionin ulkopuolelle, jossa EASOa on pyydetty toimimaan ja toteuttamaan uusia toimia. Ja vähän aikaa sitten sain ulkosuhdehallinnolta kirjeen ja EASOa pyydetään antamaan tai laatimaan uusi konsepti, joka koskee naapuruuspolitiikkaa. Eihän tämä mitään uutta maaperää EASOlle ole. Meillä on jo projekteja olemassa. Me olemme tehneet työtä niin, että olemme pyrkineet luomaan uutta kapasiteettia sellaisissa maissa kuin Marokko, Tunisia ja Jordan. Ja nyt ulkosuhdehallinto pyytää meiltä sitä, että jakaisimme kokemuksiamme ja laajentaisimme sitä. Meillä on siis länsi Turkki Afrikka ja naapuruuspolitiikka. Ja mielestäni tämä on selkeä viesti instituutioille siitä, että EASOlla on nyt myös ulkosuhderooli, jota täytyy kehittää niin, että saamme aikaan konkreettisia tekoja niin, että varovasti jäsenvaltioiden ja neuvostomme johtomme kanssa voimme tehdä yhteistyötä, ehkä Libyan valiokunnankin kanssa voimme tehdä yhteistyötä, mutta joka tapauksessa meillä on tämä ulkosuhden rooli, joka alkaa tänä vuonna, eikä sitä voida ylen katsoa. Ja lopuksi me kasvamme jatkuvasti. Meidän täytyy, täytyy kasvaa ja meidän täytyy kommunikoida paremmin ja se onkin viides prioriteettimme tai minun prioriteettini. Eli meidän täytyy kommunikoida eri sidosryhmien kanssa, kuten tämän valiokunnan kanssa, kansalaisyhteiskunnan eri tahojen kanssa, kansalaisjärjestöjen kanssa, kaikkien niiden kanssa, joilla on jonkinlainen ähm, intressi maahanmuuttokysymyksissä. Tämä on minulle erittäin tärkeää ja tulen ottamaan tämän asian vakavasti tulevien viiden vuoden aikana. Meidän täytyy myös sisäisesti kasvaa me tarvitsemme keskipuoltaan johtoa, me tarvitsemme ö, korkeampaa johtoa johtoa ja johtajia. Meidän täytyy olla avoimia ja tilivelvollisia ja minä haluan määrätietoisesti toimia tämän puolesta niin, että muutan kulttuuria me sillä tavalla, että siitä tulee operatiivisempi pähkinänkuoressa. Kymmenessä minuutissa saatoin tämän teille kertoa ja halusin tässä kertoa teille siitä johdon strategiasta, jolla haluamme kehittää työtämme. Haluan kiittää teitä siitä, että kuuntelitte. Ja jos teillä on nyt kysymyksiä, niin mielelläni vastaan. Kiitoksia puheenjohtaja tästä mahdollisuudesta saada puhua. Thank you very much. Kiitos paljon, herra Carrera. Varmasti tulette huomaamaan, että tässä valiokunnassa tunnetaan on perinpohjaisesti. Meidän jäseni oli mukana trilogeissa, kun tämä perustettiin tämä virasto ja muutenkin asiantuntemus liittyen ja e sanon korkealla tasolla. Me haluamme tukea teitä johtajan tulevissa tehtävissä. Minä pyydän, että kollegat puhuisivat kahden minuutin ajan ja aloitamme herran Karelista. Quero começar por felicitar o meu compatriota José Carreira pela aluksi minä haluaisin onnitella oman miestäni Carreraa tästä valinnasta. Hän esiintyy meille varsin ammattimaisesti. Meillä on, haluaisimme tietää, mitkä ovat odotuksenne liittyen EASOon. Täällä esitettiin nämä viisi kohtaa, mutta haluaisimme tietää vielä hieman lisää. Tämä ei ole uusi tehtävä teille toimittaja virkaa tekevänä johtajana. Tässä virastossa on jo kaksi kertaa enemmän virkamiehiä kuin silloin, kun se perustettiin, ja te pyysitte enemmän henkilöstöä näihin hotspot-paikkoihin. Jotkut jäsenvaltiot eivät ole riittävästi tähän paneutuneet ja hotspotit eivät pääse toimimaan kunnollisesti. Voisitteko te vastata seuraavan kysymyksen. Oletteko sitä mieltä, että tämä tukitoimisto voi vastata näihin haasteisiin, mitä tulee henkilöstöresursseihin? Mitkä ovat ne haasteet, joihin on vielä vastattava tulevina kuukausina ja vuosina teidän mielestänne? Minä pelkään, että kentällä annettava tuki pakolaisasioissa muodostuu viraston päätehtäväksi tämä operatiivinen tehtävä jättää taakseen muita tehtäviä. Oletteko sitä mieltä, että tämän uuden tukiviraston oikeusperusta on riittävä, jotta pystytään vastaamaan niin haasteisiin, joita te kohtaatte? Vai oletteko sitä mieltä, että olisi katse, katsottava uudemman kerran tukiviraston oikeusperustaa? Kiitos. Seuraavaksi sitten. Thank you very much. Kiitoksia paljon Haluaisin varmistaa, että mahdollisimman monet kollegat voivat osallistua tähän keskusteluun ja näin ollen keskitynkin yhteen näkökohtaan. EASO, ainakin minun ymmärtykseni, sen päätehtävä on tukea jäsenvaltioita silloin, kun käsitellään enemmän tai vähemmän yhteistä eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää, eli siis koordinoida, tukea, ehkäpä vaihtaa parhaita käytänteitä ja kun tarkastellaan viime vuoden toimintaanne, me kaikki voimme todeta, että EASO on yksi pienehköistä virastoista, jossa, jolla ei ole suurin, suurinta budjettia. E, esimerkiksi viime vuonna koordinointi ja tukityö jäsenvaltioiden sisällä ei ollut kovinkaan helppoa. Nyt te puhutte ja yleisesti, aivan oikein, siitä, mikä on tämän toiminnan ulkoinen ulottuvuus. Ja periaatteessa olen samaa mieltä siitä, että tässä on ulkoinen ulottuvuus tässä turvapaikkapolitiikassa. Aprikoiva vain, millä tavalla tämä voidaan tehdä ja pitäisikö muut osat aktivoida – Euroopan toimielimissä vai tarvitsemmeko me enemmän rahaa ja teknistä tukea ja henkilökuntaa, jotta voitaisiin toteuttaa tämä ulkoinen ulottuvuus sisäisen ulottuvuuden lisäksi. Ehkä te voitte lausua jotakin tästä. Mikä on teidän tämänhetkinen työtehtävänne suhteessa nykyisiin haasteisiin jäsenvaltioissa – ja mitä, missä nämä ulkoiset ulottuvuudet, joista teidän pitäisi valita näiden välillä, niin mikä olisi, mihin te haluatte sitten koske, keskittyä? Thank you. Mrs. Ernst, please. Kiitos, herra Ernst. Oh, sorry. um, I have to say, did you indicate to me? Anteeksi. Olet Timothy koordinaattori, ensin saat puheenvuoron. Minä en huomannut sanoa pahoittelen. And then I'll take you, Cornelia, if you don't mind. Cornelia's been... Cornelia on tässä varsin hienovarainen, kun antaa puheen ensin. No kiitoksia. Minä haluan myös onnitella Carreraa. Olen Cornelian kanssa täysin yhtä mieltä, että hänen alustuspuheenvuoro oli varsin selkeä. Ongelma piilee siinä, että hän joutuu käsittämään sellaisia asioita, jotka eivät suinkaan ole selviä. Kenties hänen selväjärkisyys edesauttaa tehtävän hoitoa. Tilanne on sellainen, että ne jäsenvaltiot, jotka ovat etujoukoissa vastaanottamassa turvapaikkahakemuksia, ovat valtavan paineen alla liittyen resursseihin, jotta he voivat vastata siihen, mitä heiltä vaaditaan ja jota Dublin asetus heiltä vaatii. Ja minä haluaisinkin kuulla, hänen kantansa siihen, että koska resurssit ovat vähäiset kaikkialla, niin kuinka me voimme oikeastaan olla avuksi EASOlle. Uudelleen sijoitusta on katsottu tarkkaan ja minä olen esitellyt asiaa parlamentissa. Kun katsotaan näiden numeroiden taakse, niin mitkä ovat perusteet, jonka perusteella voidaan sijoittaa uudelleen ihmisiä? Katsotaanko kulttuurin yhteensopivuutta ja muita tekijöitä sen suhteen, minne pakolaiset uudelleen sijoitetaan? Olisi mielenkiintoista tietää, voidaanko näihin käytännön asioihin puuttua nykyisen kriisin puitteissa. Kiitos Rossi Kornelia Ernst. Niin, kiitoksia. Ensinnäkin minulla on kysymys. Nyt kun katsomme asetusta, joka on vielä voimassa, EASON osalta, me, siellä on artikla 30, joka on johtajan nimeäminen ennen hänen nimittämistään tai asettamistaan. Häntä, hänen täytyy tulla tänne valiokuntaan, jotta valiokunnalla on jonkinlainen käsityskin hänestä. Claude. Tämä koskee oikeastaan sinuakin. Odottelin, sorry. Niin minun kysymykseni on myös puheenjohtajalle. Tämä halusin selvitettävän ainakin jälkikäteen. EASO-asetuksen e mukaan 30 artiklassa on välttämätöntä ennen kuin nimitetään tai asetetaan johtaja, että tämä hakija tulee tänne kuultavaksi ja sen jälkeen on mahdollisuus sitten ottaa kantaa valiokunnassa. Olisin halunnut tietää, miten tämä hoidetaan, vai ovatko nämä näin menneet näin muuten vaan. Tämä ensimmäinen asia, niin sitten toisekseen on olemassa tällainen arvio, jonka on tehnyt Ernst Young. Haluaisin kernaasti tietää, minkä tyyppisiä ehdotuksia on tehty EASON uudistamiseksi ainakin teidän puolellanne, tai pitäisi tehdä, sen lisäksi mitä nyt tässä äsken lausuitte. Ja tärkein asia, kun katselemme EASON toimeksiantoa, no on kyse yhteisen turvapaikkajärjestelmän to- toimeenpano, se on ihan oikein, mutta miten te haluatte varmistaa sen, kun kuitenkin jäsenvaltiot joka päivä ovat tässä suhteessa rikkomassa kansainvälisiä eurooppalaisia lakeja. Tämä koskee sekä vastaanottoa että menettelyä että myös tunnustamista. Miten te huolehtitte siitä, että jäsenvaltiot myös tekevät sitä, mitä Euroopan tasolla todellakin oikeudellisesti on säädelty? Thank you, Cornelia. I was actually multitasking. Kiitos, Cornelia. Minä kuuntelin kyllä kaikkea, mutta mm, korjasin tässä aiheuttamaani sotkua koordinaattorien listalla. Olet osut naalankantaan kuin nostit esille sen, miten EASOn pääjohtaja valitaan ja siihen liittyvä kirja. Palataan tähän, mutta käsitellään sitä, nämä muutokset ensin, no minä kerron kuitenkin lyhyesti, eli koordinaattorit äh, käsittelevät tätä valintaa ja minä aion ehdottaa, että me käsittelemme tätä live-valiokunnan lausuntoa huomenna. Tämä kirje, jonka koordinaattorit laativat tämän keskustelun pohjalta, se on lausunto, joka annetaan eteenpäin. Ja tämä lausunto, tämä kirje laaditaan luonnollisestikin tämän kuulemisen jälkeen. Ja tämä asia on esillä koordinaattorien kokouksessa, joka järjestetään huomenna aamulla. Me käsittelemme tätä asiaa kyllä tämän kokouksen kuulemisen jälkeen, mutta ei tämä aiheuta mitään ongelmia, että tämä asia nostetaan nyt esille. Korneli, anteeksi, minä sekoitin nämä koordinaattorit. Minä en nähnyt kaikkien puheenvuoropyyntöjä. Nyt toimimme niin, että kaikki koordinaattorit puhuvat, halusivat pahe tai eivät, jottei tässä koidu enää ylimääräisiä ongelmia. Ja pyydän, että puhutaan ainoastaan kahden minuutin ajan, koska meillä on pitkä puhujalista. Pahoittelut vielä kerran. Kiitoksia ja haluaisin heti alkuun kiittää Karerea siitä, että hän tuli tänne ja vastaa Me Toivottavasti näemme teitä niin usein kuin mahdollista mandaattinne aikana. Minunkin kysymykseni liittyy sisäisiin siirtoihin. Mikä teidän mielestänne ei toimi niihin liittyen ja hotspotteihin liittyen. Minähän olen aina kritisoinut tätä virastoa juuri siltä siinä valossa, että mielestäni EASolla on tärkeä rooli sisäisten siirtojen helpottajana ja asetuksessahan näin myös säädetään asetuksessa, jolla virasto perustettiin. Eli millä tavalla te ja EASO-virastona voisitte toimia proaktiivisemmin ja hotspoteista vielä sen verran, mitä täytyisi tehdä, jotta kaikki toimisi hyvin niin pian kuin mahdollista. Mietinnössä, jonka Ken, Ken, Kengan kanssa olen laatinut, ja varjoesittelijät toki tekevät hyvää yhteistyötä eri poliittisista ryhmistä, niin tässä mietinnössä me kirjoitamme, että EASOhan on todellakin päätoimija tällä kentällä ja siksi, siksipä haluaisinkin kysyä, mikä on teidän näkemyksenne siihen, miten, voitte, miten, miten teidän mielestänne EASO voisi kehittyä eteenpäin tehtävissään, kun otetaan huomioon, miten se on jättänyt kehittymättä, jotta siitä tulisi relevantimpi virasto. Kiitos, kiitos paljon, kun kaikki pitää pitäydytte tässä kahden minuutin puheajassa. Meillä on varsin pitkä puhujalista lista nyt suljetaan, vaikka tänne tulisikin lisää jäseniä. Seuraava koordinaattori on Sargentini vihreistä. Very much, chair. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Puhun lyhyesti, puhun lyhyesti koska minulla on haluan, tässä on kysymyksessä avoin keskustelu Carreran kanssa, ja sitä pidän hyvänä. Teillä on varmasti vaikea tehtävänne edessänne yrittää hoitaa tätä turvaverkkakriisiä kun työskennellään eh, tilanteessa, jossa ihmisiä lähetetään jäsenmaista ja sitten niin ne, pitää, ne pitää eh, sitten sijoittaa eh, muualle. Millä tavalla te aiotte hoitaa tämän tehokkaasti tässä ajassa ja näissä olosuhteissa? Kiitoksia. Kiitos, kiitos Judith. Silvana Ferreira. Tenti, volevo ringraziare. Kiitoksia puhemies. Minäkin haluaisin kiittää Jose Ferreiraa ohjelman esittelystä. Minäkin haluan esittää käytännön kysymyksen tai parikin. Ensimmäinen liittyy maahanmuuttovirtojen hallinnoimiseen. Tilannehan on äärimmäisen kriittinen ja se on ehkä yksi Euroopan unionin suurimmista haasteista. Ja siksi haluaisinkin kysyä teiltä seuraavaa asiaa. Mitkä teidän mielestänne EASOn lisäarvo olisi? Minkälaista lisäarvoa se tuo? Minkälaista lisäarvoa ää, tämä virasto voi käytännössä tuoda? Mitä te voisitte tehdä enemmän verrattuna siihen, mitä nyt on jo tähän saakka tehty, niin että voitaisiin maahanmuuttovirtoja paremmin hallinnoida? Ja sitten toinen kysymykseni liittyy erityisesti hotspotteihin. Minä suhtaudun äärimmäisen kriittisesti ja skeptisestikin tähän ratkaisuun. Ehkä voitaisiin pitää sitä osana maahanmuuttovirtojen hallinnointia, mutta kyllä tämä aiheuttaa paljon hämmennystäkin, joten haluaisin tietää, mikä on EASon rooli hotspoteissa, millä tavalla virasto voisi myötävaikuttaa muun muassa tunnistamismenettelyiden toteutumiseen ja miten esimerkiksi niistä toimista, joista äänestettiin vähän aikaisesti, niin joita Italia ja Kreikka hyväksyivät, miten niistä voidaan parantaa? Uh, Aldin koordinaattorille täällä, alkoi Aldin jäsen puhua koordinaattorin puolesta, olkaa hyvä. Uh, merci, president. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluan kiittää ja onnitella Carrera hänen puheenvuoron selkeydestä ja hänen kunnianhimoisesta tavoitteista. Minä kysyn saman kysymyksen kuin Coelho, jotta tämä viisikohtainen hankelista saadaan toteutettua, niin tuleeko teidän viraston oikeusperustaa muuttaa? Minkälaisia henkilöstöresursseja ja taloudellisia resursseja te tarvitsette? Me olemme täynnä hyvää tahtoa, mutta meidän tulee tietää mahdollisimman pian ne tarpeet, jotka teillä on. Nyt kaksi operatiivista kysymystä. Sanoitte, että kentällä teette järjestet, kerätä tietoja, mutta te koordinoitte myös työtä tiiviisti, jottei jäsenvaltioiden välille synny turhia rajoja ja ettei päällekkäisyyksiä tapahdu. Mitä tämä oikein tarkoittaa? Voitteko vielä selkeyttää, minkä tyyppisistä tilanteista oikein on kyse? Lisäksi teidän tehtävä on kerätä tietoja, mutta haluaisin myös tietää, miten hotspotit toimivat. Siinä vaiheessa, kun ihmiset rekisteröidään, niin te teette pesäeron heidän välille, jotka todennäköisesti saavat turvapaikan ja heidän välille, jotka ovat pikemminkin näitä taloudellisia muuttajia, niin mitä näille ihmisille tapahtuu sen jälkeen, kun heidät on rekisteröity? On, käsitelläänkö näitä ihmisiä eri tavoilla? Mitä te olette tähän suunnitellut? Ja mitä mieltä te olette? Mitä pitäisi tehdä, joten kyseessä olisi ainoastaan byrokraattinen toimenpide? Thank you, Gerard. Um... Kiitos, Gerard. Nyt palaan puhelistaan ja herra Melo saa puheenvuoron ensimmäisenä. Kiitos. Sallikaa, että onnittelen Karera valinnasta tähän tehtävän. Hän on ollut tärkeissä tehtävissä Frontexissa, hänellä on valtava kokemus, joka on hänen eduksi, ja en yhtään ihmetellä yhtään, että hänet valittiin tähän tehtävän. Nyt tähän päivän puheenaiheeseen. Euroopassa ollaan kulkemassa läpi vaikeita aikoja, ja nyt haluaisin muistuttaa ne sanat, jotka maahanmuuttoministeri Tavallassa sanoi, ja ruotsalainen kollega sanoi täällä, mikäli Turkki, Turkin rajoja ei voida, Kreikan ja Turkin välisiä rajoja ei voida suojella, niin Schengen-alue on arvioitava uudestaan. Ruotsin ministeri taas sen totesi, että tämä vaikuttaa myös vapaan, vapaaseen liikkuvuuteen. Elämme nyt tärkeitä aikoja Euroopassa. Kuinka turvapaikka-asioiden tukivirasto voi kantaa kortensa kekoon, jotta sisäisten siirtojen mekanismi Kreikassa toimii. Nimenomaan liittyen näihin ministerin kommentteihin. Rajatarkastusten suhteen olisi tärkeää, että on keinoja havaita muuttovirrasta todelliset pakolaiset, mitkä ovat, ketkä ovat taloudellisia muuttajia, kuinka voidaan erottaa nämä ryhmät toisistaan, eli ketkä ovat lisäksi on erotettava heidät, jotka saapuvat pahat mielessä terroristi ryhmittymän edustajat. Onko teillä tehokkaat keinot jo nyt olemassa vai pitääkö teillä olla enemmän välineitä, jotta voitte suorittaa tämän profiloinnin? Kiitos paljon. Seuraavaksi puheenvuoron Sadali. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja Karera. Haluaisin kiittää teitä siitä, että tulitte tänne ja haluaisin onnitella teitä esityksestänne. Täytyy todeta, että olen seurannut viraston työtä ja olen iloinen siitä, että EASO on maksanut operatiivisempaa roolia. Pari kysymystä teille, erityisesti sen perusteella, mitä viime viikkoina on tapahtunut. Niin viime viikkoinahan on käynyt niin, että jäsenvaltiot, jotka viime aikoihin saakka ovat avoimesti ottaneet vastaan turvapaikanhakijoita, niin ovat nyt omaksuneet rajoittavampia käytänteitä. Mikä on teidän näkemyksenne näihin kehityskulkuihin? Mitä teidän mielestänne asialle voidaan tehdä? ja erityisesti miten EASO voi kantaa kortensa kekon. Ja sitten tästä teidän viisikohtaisesta suunnitelmastanne te mainitsitte, ja olen yhtä mieltä teidän kanssanne, sano, mainitsitte, että EASON tulisi myötä vaikuttaa enemmän Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän toteutumiseen, mutta millainen olisi EASON rooli, erityisesti kun halutaan muuttaa Dublinin asetusta? Um, Kiitos paljon. Seuraava puhuja. Já se také připoju, <clears throat> dobrý večer, já se také připojuju. Hyvää iltaa. Haluan onnitella herra Carreraa hänen erinomaisesta esityksestään. Hänen erinomaisesta esityksestään ja hänen tavoitteestaan. En, en, en monikaan ehdokas ei pysty esittämään tätä näin päin olen tutustunut virastoon ja tiedän tismalla, mitä se tekee ja miten se on rakennettu ja mitä, mitkä taka-askelia on otettu ja mitä riittämättömyyksiä on. Ja varmasti olette yhtä kriittinen silloin, kun te hoidatte näitä asioita kuin edeltäjänne, jota arvostin suuresti. Hän oli hyvin ammattimainen henkilö. Ensinnäkin yksi kommentti, jotta virastosta ne tulee näkyvämpi Euroopan unionissa sellaisenaan. Rehellisesti sanoen emme ole kuulleet riittävästi teidän virastostanne, ei niin paljon kuin meidän pitä- olisi pitänyt voida kuulla. Ja nyt kun sitten kun puhutaan äh, viraston vastuuvapaudesta, monet kriittiset äänet uskovat, että joitakin virastojen pitäisi, sillä monet virastot pitäisi sulattaa muihin virastoihin. Siksi kysynkin, miten te vastaisitte näihin kriittisiin äänenpainoihin, miksi ESOn pitäisi olla näinä seuraavana 15 vuodena olla ainoana yksinäisenä virastona. Miksi sitä ei sulauteta johonkin muuhun? Gomez, Kiitos, arvoisa Gomez. Herra Correa, myös minä odotan kuumeisesti teidän vastauksia kollegien kysymyksiin. Mitkä ovat ne resurssit, joita EASO tarvitsee, jotta se voi täyttää ne tavoitteet, joita EASOlle on nyt kriisin aikana asetettu? Minulla on muutamia kysymyksiä liittyen niihin tietoihin, joita olen saanut viime kuussa, eli aivan hiljattain. Eurodac koneisto otettiin käyttöön Kreikan hotspoteilla, joten me odotamme pakolaisia Portugaliin meidän kotimaahamme, mutta tämä sisäisten siirtojen järjestäminen on erittäin hidasta. Tämä johtuu ilmeisesti taloudellisten ja henkilöstöresurssien puutteista kansalliset viranomaiset voisivat kyllä siirtää pakolaisia eteenpäin. Minä haluaisin tietää, että miksi väliaikaisen suojelun direktiivi ei ole pantu täytäntöön vuodelta 2001. Tämä olisi kenties mahdollisuus nopeuttaa EASON prosesseja. Ilmasilta voisi olla ratkaisu. Tämä voisi olla paras keino, jotta voidaan välttää se, että salakuljettajat rikastuvat entisestään. Te ilmoititte, että te olette tyytyväisiä siitä, että ulkosuhdehallinto pyytää teiltä tukea. Te haluatte tämän yhteistyön, mutta olisi tärkeää, että johtajat ja poliitikot tekevät tehokkaita päätöksiä. On muun muassa sanottu, että kansalaisjärjestöjä, jotka tukevat pakolaisia, niin heidät tulisi rangaista. Mielestäni tämäkään ei oikein istu EASon tehtäviin. Jotkut eurooppalaiset ministerit ovat ehdottaneet, että pakolaisia kohti ammuttaisiin. Mitä mieltä te olette tästä? Radev seuraavaksi. Oh, he left. Um, Mrs. Chinichi, please. Chinichi seuraavaksi. Grazie. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää Kareraa esityksestä. Se oli erittäin kiintoisa, erityisesti kun ajatellaan EASOn hallinnoimista. EASOhan, e EASOhan on virasto, jonka täytyy nyt ottaa vastaan uusia tehtäviä, hyvinkin kunnianhimoisia sellaisia. Ja minäkin haluaisin kysyä siitä, onko teillä riittävästi resursseja, onko teillä myös henkilöresursseja riittävästi, jotta voimme toimia, ja miten niitä voitaisiin parantaa. Tehän puhuitte useista seikoista, jotka olivat kiintoisia, ja olen Puhuitte muun muassa äh, näiden maahantulopisteiden hallinnoinnista muun muassa Kreikassa ja omassa maassa, niin Italiassa meillähän näitä muuttovirtoja tulee aivan erityisen paljon. Ja puhuitte myös verkostoista, analyysiverkostoista ja ää, ähm, niin edespäin. Niin siksi kysyisinkin teiltä seuraavaa asiaa. Kun aja, aja, ajatellaanpa, että te olisitte jo tehneet kaiken sen, millä välttäisitte, tai millä voisitte ottaa vastaan tämän suuren tehtävän, jotta voisitte hoitaa kaiken. Ajatellaanpa vaikkapa hotspotteja ja sisäisiä siirtoja, mutta on myös ajateltava turvapaikkaa ja suojan antamista. Eli Voisitteko te tarjota jotain erityistä suojaa alaikäisille? Tällä hetkellä hän tällaisia näkymättömiä lapsia tai alaikäisiä on 10 000 Italiassa yksin, ja vaikka kuinka paljon. Niin hehän eh, ansaitsevat erityistä ähm, huomiota, mitä aiotte tehdä. Ja voitais, voisitteko tehdä jonkinlaista yhteistyötä Frontexin kanssa? Minkälaista synergiaa olisi mahdollista saada aikaan? Kiitos. Thank you. Mrs. Lauriston, please. Sarasin Lauriston. Thank you. Kiitoksia. Oletan, että nyt on kysymys siitä, miten saadaan tehostettua tätä työtä virastoissa, pakolaisasioissa. Tämä on joka päivä esityslistalla joka paikassa ja tätä varten teidän virastonnosta tulee hyvin keskeinen tässä suhteessa, koska mehän puhumme täälläkin kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta pakolaiskriisiin, jotta saataisiin yhteinen eurooppalainen pakolaispolitiikka ja yhteinen eurooppalainen pakolais, ö, ö, pakolaispolitiikka institutionaalisella tasolla. On selvää, että nykyinen järjestelmä tämä sisäinen siirto ja järjestelykeskukset, ne eivät toimi kunnolla. Minun kysymykseni teille, onko teillä aloitteita, joilla vähän selvitettäisiin tilannetta eri jäsenvaltioissa, jotta löydettäisiin tehokkaampi ratkaisu. Ja tarvit, nythän tarvitaan ideoita uudistumiseen ja siihen, että saataisiin tehokkaampi järjestelmä luotua alkaen rekisteröinnistä tai järjestelystä – ja sitten sisäis, sisäisiin siirto- ja kotouttamiseen. Ja, ja myös ajatellaan työmarkkinoita. Meidän pitäisi uudistaa näitä kokonaisvaltaisella tavalla. Stevens, um, you... Kiitos. Stevens pyysi puheenvuoroa, mutta minä suljin jo melko kauan sitten tämän puhujalistan. Tämä lista suljettiin ja minun täytyy kyllä pitäytyä tässä päätöksessä. Me tarvitsemme aikaa, jotta me voimme kuunnella myös vastauksen ja EASULulta pääjohtajalta, jotta me laitan tämän kirjeen kunnollisesti. Olen pahoillani, tämä on nyt suljettu tämä lista. Seuraavaksi Vintari. Tack herr ordförande och tack herr... Kiitos. On, kiitos Karjalle, että on täällä. Teillä on varsin vaikuttava CV, mutta riittääkö se, jotta voidaan vastata tämän päivän haasteisiin? Tämä ongelma on niin suuri, että en usko, että ratkaisun löytäminen on helppoa. Te työskentelitte aiemmin Frontexissa, te olette seurannut näitä kehityksiä ja tiedätte, että Frontexin budjetti on kolminkertaistettu. Frontex työskentelee etsintä- ja pelastus toimien suhteen 85 prosenttia Frontexin toiminnasta on omistettu tälle osa-alueelle. Euroopan saapuu miljoonia ihmisiä, valtavia muuttovirtoja ja on helppoa kuvitella, että tämä ihmisten eteenpäin siirtyminen on vaikeaa. Kahdeksan hotspotia on perustettu, te puhuitte, mutta mitä nämä ihmiset tekevät, kuinka nämä asiakkaat jaetaan eteenpäin? 300 ihmistä siirrettiin eteenpäin vuonna 2015. Tavoite taisi olla 160 000. Ja tammikuussa Turkista on saapunut ainoastaan 58 000 ihmistä Euroopan unionin. Joten mitä teillä nyt oikein on suunnitteilla? Mitä tulevaisuus tuo tullessa? En oikein usko, että nämä hotspotit välttämättä toimivat. Kuinka te tulette sijoittamaan näitä ihmisiä eteenpäin? Sarat puhujat Kaksi puhujaa jäljellä, toivon, että puhutte ytimekkäästi. Lepehtan, ole hyvä. Merci, euh, monsieur le président. Monsieur Carrera, vous avez tenu un discours extrêmement volontaire. Kiitos Carrera puhui tarmokkaasti. Hän sanoi, että Euroopan turvapaikkaa naisen tukivirastosta, niin että se ryhtyy nyt toimimaan. Toisaalta hotspot eivät toimi, pakolaisia on aivan liikaa Kreikassa tehtyjä päätöksiä ei panna täytäntöön. Sopimus Turkin kanssa on suuri huijaus. Heille annetaan kolme miljoonaa, kolme miljardia euroa, mutta he eivät tee mitään. Presidentti ei tule pitämään lupauksiaan. Hän saapui ilveilemään meille Strasbourgin kertoksen kaiken pahan, mitä hän ajattelee Euroopan sivilisaatiosta. Eurooppa ei voi auttaa riittävästi Afrikkaa, jotta muuttovirta saataisiin tyrehdyttyä. Schengen on myös täysin hajamassa käsin ja minä olen kyllä täysin riemuissani tästä aiheesta, herra Carrera. Tällaisissa olosuhteissa kuinka te oletatte, että te saatte EASon toimintakuntoon? Thun Thun Holstein viimeisenä, olkaa hyvä. Um. Also I thank. Kiitoksia. Minäkin kiitän tästä esityksestä. Ja kysymykset Frontexista tulivat jo esille muiden kollegojen suusta. Ja tehokkaampaa järjestelmää, paremmin toimivat hotspotit ja niin poispäin. Ja te puhuittekin puheenvuorossanne tästä, mutta täällä joku muukin mainitsi kansalaisjärjestöt ja me valtavat ongelmat, jotka liittyvät rikollisuuden ja meillä on monia ihmisiä rajoilla, jotka yrittävät pelastaa elä henkiä, jotka sitten mahdollistavat maahantulon ja maasta lähdön niiden ihmisten osalta, joista puhutaan. Tässä on kuitenkin edessämme humanitaarinen katastrofi. Te mainitsitte tekstissänne, jonka te esititte meille, viidennessä kohdassa, siinä alakohdassa sanotaan, että, että on äh, kansalaisyhteiskunnan kanssa yhteistyötä tällä dynaamisempaa. Haluaisin äh, hieman syventämään tätä, teidän syventämään tätä hieman enemmän, millä tavalla te käytätte näitä kansallisjärjestelmien järjestelmän parantamiseksi, koska näillä ihmisillä on valtavasti tietoa ja kokemusta, äh, ainakin näistä heikkouksista – Ehkä siellä löytyy myös ideoita äh, innovoinnin suuntaan ja työn parantamisen suuntaan, ja se voisi olla hyödyllistä teillekin. Thank you very much. Um, everyone was incredible. Kollegat, kiitos paljon. Kaikki noudattivat annettua puheaikaa ja kysyitte oivallisia kysymyksiä. Kareeralle esitettiin monia kysymyksiä. Hänellä on kyllä suuri työ nyt edessään. Aikaan 10-15 minuuttia. Voitte vastata teemoittain, mutta pyrkikää vastaamaan mahdollisimman monen kysymyksen. Kiitos. Täällä esitettiin varsin mielenkiintoisia kysymyksiä. Kaikkien ei suinkaan yksinkertaista vastausta. Pyrin vastaamaan kysymysryhmiin te sanoitte, että meillä on kunnianhimoinen työsuunnitelma. No, aloitan kertomalla, että tämä on enemmän kuin kunnianhimoinen. Tämä on realistinen suunnitelma. Ne ovat osa-alueita, joita EASO ei voi sivuuttaa. Kaikki asiat, jotka on nostettu esille, muun muassa tämä ulkoinen ulottuvuus, jotka jotkut ihmiset nostavat tänne esille, niin se ei ole mikään valintakysymys EASOlle vaan meidän on vastattava näihin ongelmiin ruohonjuuritasolla, siellä missä niiden juuret ovat, sillä pakolaisten alkuperät ovat moninaisia. Afrikasta etelä värmellä alueelta saapuu ihmisiä, taloudellisia muuttajia, jotka hakevat parempia työpaikkoja ja parempaa varallisuutta Euroopasta. Tämä Kreikan, Turkin reitti. Tulijat, heillä on erilainen, erilaiset taustat, eri kansallisuuksia ja siellä on valtaosa niistä ihmisistä, jotka kaivavat kansainvälistä suojelua ja jotka saapuvat Eurooppaan. Monet teistä olette maininneet, kuinka EASO kykenee vastaamaan näihin haasteisiin ja tarvitsetteko enemmän resursseja? No, me tarvitsemme enemmän resursseja. Osoitus tästä tuli viime vuoden lopulla. Kiitos paljon Live-valiokunnalle näistä positiivisista tarkistuksista ja siitä, että te helpotitte EASOn lisäresurssien saamista vuonna 2015 vuoden lopulla. Me saamme 30 uutta virkaa. Ne ovat kriittisen tärkeitä, jotta saamme menestyksekkäät tulevat kuukaudet. Me saimme nämä uudet virat, mutta valitettavasti me emme saaneet lisää varoja. Ensimmäistä kertaa EASO on myös luonut kolmivuotisen monivuotisen asiakirjan, ESPD-asiakirjan, jossa ensimmäistä kertaa on tehty resurssit, tehtävät ja henkilöstöön liittyvät asiat samoihin kansiin. Ensimmäisessä kohdassa käsitellään 2017 vuotta, toisessa kohdassa käsitellään pidemmän aikavälin, eli tulevan kahden vuoden ajankohtaa. Tässä asiakirjassa tuodaan selkeästi esille, kuinka me kykenemme vastaamaan niihin suurimpiin haasteisiin, joita meillä on edessämme. Ja jotta me voimme välittää selkeän viestin, me haluaisimme saada LIBE-valiokunnan tuen, jotta EASO saisi riittävästi resursseja, jotta se pystyy vastaamaan kaikkiin odotuksiin, joka on kohdistuu. On kyseessä uudet operaatiot hotspoteissa tai mikä tahansa, niin kriisi tulee jatkamaan. Tammikuun lukemat tältä vuodelta ovat korkeammat kuin vuoden takaiset, joten nämä muuttovirrat eivät tule tyrehtymään lähitulevaisuudessa ainakaan. Resurssit ovat elintärkeitä ja me, meidän on todellakin toimittava. Seuraavat kysymykset, johon vastaan liittyivät vakavampiin asioihin. Ne eivät ole niinkään operatiivisia. Voimmeko me toimia Dublin asetuksen puitteissa – Osallistummeko me Duulin asetuksen tarkistamiseen ja ovatko oikeudelliset puitteet sellaiset, että tarvittavat muutokset voidaan tehdä? No kyllä on meidän perusasetuksen artikla 5 tuo selkeästi esille sen, että EASON tulee operatiivisesti tukea hotspotin työtä. Tämä on uusi asia meille, mutta me olemme kyllä tästä tehtävästä suoriutuneet resurssiemme puitteissa. Dublinin arviointi ja tarkistaminen ja mitä me teemme asian tiimoilta. Me toimimme edelleen sen oikeudellisen kehyksen sisällä, joka meillä on, eli nykyisen asetuksen artiklan 5 puitteissa. Tämä mahdollistaa sen, että EASO vastaa haasteeseen operatiivisesti kentällä. Kuinka me toimimme? Me siirrämme sisäisesti ihmisiä näihin paikkoihin. Meillä on kaksi operatiivista hotspot-suunnitelmaa niin Kreikassa kuin Italiassa. Nämä ovat toiminnassa ja luonnostaan, ja siellä viedään läpi niitä tehtäviä, joita meillä on. Meillä on suunnitellaan omat toimintakalenterit, mutta resurssit ovat puutteellisia. Meillä on ainoastaan maaliskuun asti voimassa sopimus näistä hotspoteista, sillä operatiivinen budjetti vuodelle 2016 on kulutettu maaliskuuhun mennessä. Tämä osoittaa, kuinka niukat resurssit meillä on. Mutta meillä on myös hyviä uutisia. Me olemme olleet äh, DG home yhteydessä ja me olemme saaneet positiivisen vastauksen. Ja meillä on hyvä suhde myös sisäasioiden pääosastoon DG homin Voimmeko me tehdä, äh, pyytää lisäbudjetteja jo to, vuoden toisen kuukauden aikana, mutta kyseessä on poikkeuksellinen vuosi. Vastuuvapaus lausunnoissa on todettu, että me emme käytä kaikkia resurssejamme tehokkaasti. No nyt ei tilanne ole ihan vastaavanlainen. Me olemme käyttäneet jo kaikki resurssimme 21. päivän aikana. Eli me todellakin toteutamme ihmeitä hyvin niukalla resursseilla. Onko oikeudellinen kehys ja asetus tarkistettava? No se riippuu. Tämä riippuu myös Dublin asetuksen tarkistamisesta. Ja jos mikä nyt voin ottaa EASOn pääjohtajana lakin pois, niin minä voisin kertoa teille sen, mikä Dublinissa ei toimi. Olen puhunut tästä monien kanssa. Tästä voisimme puhua myöhemmässä vaiheessa. Minä tapaisin teitä mielelläni usein, keskustelisin näistä tärkeistä aiheista kanssanne. Dublin-asetus ei aja asiansa, sitä ollaan tarkistamassa. Komissio on aloittanut sen tarkistamisen. Uusimmat uutiset on saatu, että maaliskuussa – asiaa voitaisiin käsitellä ja huhtikuussa uusi tarkistettu ehdotus annetaan äänestettäväksi. Me kaikki tiedämme, että Dublin asetus suunniteltiin toisenlaista aikaa varten, ei kriisi tilannetta varten. Ja ihmisten suojeleminen perustuu sille maalle, joka on vastaanottanut turvapaikkahakemuksen ensimmäisenä. Tämä ei toimi ensinnäkin johtuen näistä ulkorajojen takaa saapuvista ihmisvirroista, ihmisten määrästä. Lisäksi vastaanotto olosuhteet, tapausten prosessointi, lähestymistavat alkuperämaihin, se miten nämä tapaukset käsitellä, niin ne eriävät vahvasti eri jäsenvaltioiden välillä. Käsittelyajat, rekisteröimisajat, hakemusten käsittely eri maissa heittelee merkittävästi. Nopea käsittely joissain maissa vielä muutaman päivän ja joissain maissa käsittely kestää vuoden jopa puolitoista. Suuri määrä hakemuksia on otettu vastaan, mutta niitä ei ole käsitelty. Noin yksi miljoona käsittelemätöntä hakemusta odottaa tällä hetkellä pöydillä jäsenvaltioissa. Joten järjestelmää on muutettava. EASO tukee tätä. Me osallistumme ryhmän toimintaan, jotka arvioivat äh, Dublin asetuksen toimivuutta, joten kokouksia järjestettiin ja me tulemme jatkossakin osallistumaan näihin kokouksiin. Jotkut näistä kysymyksistä liittyi siihen, kuinka näitä virtoja voidaan käsitellä, näitä muuttovirtoja ennen kaikkea Kreikassa. Minä mainitsin viime vuonna sen erinomaisen työn, jota minun tiimit ja EASO on tehnyt ruohonjuuritasolla. Kyseessä ei ole ainoastaan valmiuksien parantaminen ja tämä laadukkuus matriisi. Me emme ole ainoastaan muuttaneet EASON suunnitelmia käytännöiksi, vaan meidän on todellakin ollut pakko panna täytäntöön toimintasuunnitelmat ja meillä on ollut pakko saattaa operatiiviseksi nämä suunnitelmat. Se ei ollut helppoa. Jotkut sanovat, että minä tartuin ohjaksiin vaikeana aikana, mutta Olemme kuitenkin onnistuneet melko hyvin. Minä olen käytännön ihminen, minä olen johtaja. Minä olen sitä mieltä, että teot ovat väkevämpiä kuin puheet. Kyseessä ei kuitenkaan ole yhden ihmisen tehtävä. Nämä mahtavat omistautuneet ihmiset ja joidenkin jäsenvaltioiden tuki sen suhteen, että olemme saaneet asiantuntijoita, on ollut suunnaton apu. Meidän toiminta ei ole vielä kyllin hyvällä tasolla. Voin antaa esimerkkejä. Ainoastaan jäsenvaltioiden vähemmistö on lupautunut siihen, että asiantuntijoita, asiantuntijoita määrätään jäsenille töihin. Ja silloin kun asiantuntijoita määrätään, niin toimitaan hyvin epäjohdonmukaisesti. Tämä myös hankaloittaa meidän operatiivisen toiminnan suunnittelemista. Me olemme pyrkineet rakentamaan suhteita mm, pakolaisviranomaisiin ja kehitimme myös tällä alalla. Synergiat Frontexin kanssa me toimimme eri mandaatteilla. Tätä täytyy tuskin teille täsmentää. Te olette varsin tietoisia tästä erosta, joka on meidän ja Frontexin välillä. Frontex suojelee rajoja, me suojelemme ihmisiä, jotka saavat rajoille ihmiset ja rajojen suojeleminen, integroituu rajojen hallinta. Tässä on kaksi eri ulottuvuutta. Frontexin työ päättyy siihen vaiheeseen, kun ihmiset rekisteröidään ja heille tiedotetaan tilanteesta. Siinä vaiheessa me otamme ohjat käsiin. Meidän on varmistettava, että he saavat suojelua, mikäli heillä on siihen oikeus. Me aloitamme suunnittelun ihmisten kanssa ruohonjuuritasolla. Meillä on Frontexin kanssa ollut pilottihanke. Monet puhuvat pilottihankkeesta eri tarkoituksiin, mutta tämä oli konkreettinen pilottihanke Lesboksen saarella. Frontexin ja EASON tiimi työskentelevät muutaman kuukauden aikana yhdessä, jotta voidaan jakaa paremmin kokemuksia näistä hotspoteista. Siinä vaiheessa, kun ensimmäinen rekisteröimin on tehty ja heitä on tiedotettu oikeuksista, niin siinä vaiheessa me katsomme, onko tulijalla mahdollisuus saada kansainvälistä suojelua. Siinä vaiheessa me olemme hankkineet tämä laitteet, tämä Eurodac-laitteet, ja me todellakin nyt viemme läpi tätä Eurodac-velvollisuutta. Pitäisikö minun puhua nopeammin? No minun on kyllä kannattama vastuuni. Tässä on vastattu ja näihin moniin kysymyksiin, joita täällä on esitetty. Tiedän, että jäsenet haluavat kuulla loputkin vastaukset. Minä voisin pyytää, että voisitteko te kirjallisesti vastata näihin kysymyksiin, joihin et ole vielä vastannut. Tiedän, että jäsenet mielellään vastaukset kuulevat tai lukevat, mutta minun valitettavasti kannettava vastuu, niin minä olen pahoillani, että aika loppuu. Jos hän loppuu, sanat voisit nyt lausua. Niin, täällä esitettiin nuoret ja haavoittuvassa asemassa olevat. Tämä kuuluu minun tiimilleni. Osavalmiuksien kehittämisestä liittyy operatiivisella tasolla nimenomaan tähän haavoittuvan aseman maahanmuuttajien. Maahanmuuttajien EASO on kehittänyt haastattelumenetelmiä, haavoittuvien ryhmien menetelmiä, alkuperämaan tunnistamismenetelmät ja nyt panemme täytäntöön näitä haastatteluissa ja sen suhteen, miten me käsittelemme näitä turvapaikkahakemuksia. Sitten tämä työ kansalaisyhteiskunnan kanssa meillä oli aikaisemmin yksi tapaaminen kansalaisjärjestöjen kanssa vuosittain, mutta tämä tulee muuttumaan. Me tulemme tapaamaan ja koordinoimaan yhteistyötä neljä kertaa vuodessa – ja meillä on tämä kuulemiskokous ensi marraskuussa kansalaisjärjestöjen kanssa. Kiitos paljon huomiosta, minä olisin mielelläni vastannut kaikkiin kysymyksiin. No anteeksi, minä kaappaan nyt mikrofonin, mutta mm, sen mitä minä sanoin jo Ernstille, minä toistan. asetus 439-2010 mukaan me laadimme koordinaattorin kanssa kirjeen, joka on meidän lausuntomme. Me tämän mahdollisuuden käytämme hyväksemme. Pahoittelut, että te ette saanut riittävästi aikaa vastata kaikkiin näihin kysymyksiin. Mikäli voisitte vastata kirjallisesti näihin loppuihin kysymyksiin, minä todella vielä kerran pahoittelen sitä, että joudumme tämän kyselytuokion päättämään. Kiitos paljon joustavuudesta ja kiitos paljon siitä, että saavuitte tänne. Olemme varsin kiitollisia teille ja tiimillenne siitä, että saavuitte tänne. Ja me tulemme tätä, käsittämään tätä artikla 30 asetuksessa 439 huomenna. Kiitos paljon, toivottavasti näemme pian. Kiitos puheenjohtaja. Colleagues, if you want to settle down, we don't have much... Kollegat, asettukaas aloillenne. Meillä ei ole liikaa aikaa tätä seuraavan asian käsittelyä varten, joten olisi hyvä, jos pääsisimme nopeasti alkuun. Colleagues, we don't have much time for this item, and as you know, it's important and detailed. Tämä on erittäin tärkeä aihe. Istukaa alas, olkaa hyvät, aloitamme välittömästi. Kollegat, istukaa paikoillenne. Me käsittelemme Jorvan kanssa nyt Safe harbor asiantilannetta Jorva vastaa oikeusasioista, kuluttaja-asioista ja sukupuolten tasa-arvosta. Nyt Jorva kertoo, mitä hän on sopinut Yhdysvaltojen kanssa tuomioistuimen Schrems-ratkaisun jälkeen. Minä en puhu tästä enempää, jotta Jurova ja kollegat pääsevät kaikki ääneen. Vera, olkaa hyvä. Dear Chair, members, uh, Arvon jäsenet, mukavaa olla takaisin täällä niin, että voin antaa teille tietoja keskusteluista uh, USAn kanssa koskien Atlantin ylittäviä tietovirtoja. Olen luvannut antaa teille lisätietoja ja tällä hetkellä olemme käymässä intensiivisiä keskusteluita USAn kanssa, joten minusta oli vain paikallaan käydä kertomaan, tulla kertomaan teille tilanteesta. Tietän, että huomenna kollegio kertoo neuvotteluiden tilanteesta USAn kanssa ja haluaisin kertoa teille kannoistamme ja kuulla teidän kantojanne. Muistan, että, että komissio asetti sellaisen tavoitteen itselleen, että se luo vankan uuden järjestelmän, jotta päästään vanhan safe harbor-sopimuksen ongelmista eroon. Ja meidän täytyy varmistaa se, että kansalaisten perusoikeudet ja tietosuoja taataan, kun tietoa siirretään USAhan ja minne tahansa muuallekin ulkomaille. Ja jotta voisimme mahdollistaa tällaiset tärkeät tietovuot, niin on muistettava, että ne ovat myös erittäin tärkeitä kaupan kannalta. Viime vuonna komissio siis asetti itselleen tavoitteen saada aikaan tällainen vankka puitteisto kolmessa kuukaudessa ja sen täytyy kunnioittaa myös tuomioistuimen päätöksen sisältöä. Me tarvitsemme sellaisen järjestelmän, joka on aivan erilainen kuin vanha Safe Hub-järjestelmä. Ja me tulemme varmistamaan sen, että jatkuvasti valvomme tätä uutta järjestelmää. Kyseessä ei, ole, ei voi olla mikään heitolla tehty ö, ö, päätös, kuten 16 vuotta sitten. Me olemme viime kuukausina tehneet intensiivistä työtä USA ja kumppaneidemme kanssa, jotta saisimme riittävän sitoumuksen ja riittävästi selkeyttä, jotta voisimme asettaa uuden, paikalleen uuden järjestelmän, joka vastaa vaatimuksia. Ja tämä adekvaattisuusmääräys on asia, jota me edellytämme USAlta. Me olemme korostaneet amerikkalaisille kumppaneillemme, että jos tehdään uusi adekvaattiuspäätös, niin se täytyy tehdä niin, että otetaan huomioon uudet oikeudelliset haasteet. Se on tärkeää perusoikeuksien suojelemiseksi, mutta myös sen takia, että voimme tarjota oikeudellista turvaa yrityksille. Neuvotteluja käydään edelleenkin poliittisella tasolla. Ne ovat olleet erittäin intensiivisiä myös viikonlopun aikana ja kollegio tulee keskustelemaan asiasta huomennakin, joten tällä hetkellä en voi vielä kertoa teille yksityiskohdista, mutta annan teille yleiskatsauksen kaikkein tärkeimmistä seikoista ja asiain tilan, tilasta. Keskityn kolme, neljään tuomion avainseikkaan. Ensinnäkin tarvitaan tiettyjä rajoituksia ja tur, turvalausekkeita liittyen tiedon siirtymiseen julkisille viranomaisille. Toiseksi kansala, kansalaiset tarvitsevat ö, oikeussuojan. Nel, kolmanneksi yksityisten ihmisten tulisi voida tehdä valituksia henkilökohtaisten tietojen käsittelyn suhteen. Ja lopuksi myös USA puolella täytyy tehdä kompromisseja. Kun puhutaan nyt siitä, miten julkiset viranomaiset voivat päästä käsiksi tietoihin, niin tiedätte, että Shrimpsin päätös, päätöksessä on tehty selväksi se, että tietoja tulee antaa vain siinä määrin, kun se on täysin tarpeellista. Ja tällä hetkellähän puitteisto, asiat ovat kehittyneet Snowdenin paljastusten jälkeen. Obama on muun muassa peräänkuuluttanut enemmän valvontaa ja enemmän avoimuutta. Ja neuvotteluidemme yhteydessä olemme saaneet aivan erityisiä kirjallisia takeita USAlta, jossa todetaan, että kun Euroopasta on siirtynyt tietoa USAhan, niin viranomaiset saavat sitä käsiksi vain sen verran kuin on tarpeen ja oikeasuhteista. Näiden takeiden täytyy myös varmistaa se, että minkälaista umpimähkäistä massavalvontaa ei ole. Ja tämä, nämä samat ö, takeet, niitä sovelletaan myös muihin kuin USA-kansalaisiin. Ja meidän täytyy jatkossakin valvoa kehityskulkuja tällä alueella ö, tulevaisuudessakin siis, koska Aivan kuten alussa sanoin, niin tämä ei ole mikään kertaluontoinen päätös, vaan tämä on prosessin, valvontaprosessin alku. Tällä hetkellä me tarvitsemme nimenomaan luottamusta, mutta meidän velvollisuutemme on myös tarkistaa, tehdä tarkistuksia, ja siksi aiomme aset- ottaa käyttöön vuotuisen yhteiskatsauksen, jossa tarkastellaan järjestelmän eri aspekteja mukaan luettuna julkisten viranomaisten pääsy dataan tietoihin. Ja tulemme käyttämään myös muitakin tiedonlähteitä, jotta voimme tehdä umpimähkäistä valvontaa ja valvontaa ylipäänsäkin. Sitten seuraava alue, riippumaton valvonta ja yksilöiden oikeussuoja. Se, et, siis oikeussuoja on aika rajallista, kun puhutaan kansallisesta tiedustelutiedosta. Tämä pätee myös Euroopassa. Mutta meidän täytyy varmistaa se, että saamme riippumattoman elimen, joka vastaa yksittäisiin valituksiin, joita eurooppalaisilta tulee, jos he ovat sitä mieltä, että heidän henkilötietojaan on käytetty laittomasti USAssa. Viranomaiset ovat niin tehneet kansallisen turvallisuuden alueella. Me tarvitsemme sellaisen elimen, jolla on pääsy näihin tietoihin kansallisilta turvallisuuselimiltä. Muun muassa oikeusasiamies voisi toimia tässä oikeusasiamies antaisi vastauksia yksittäisiin valituksiin. Sitten ää, riitojen ratkaisu, jos yrityksissä on tapahtunut yksityisyyden rikkomuksia. Me työstämme sellaista järjestelyä, joka mahdollistaa sen, että jokainen yksittäinen valitus ratkaistaan tavalla tai toisella. Kokemus on osoittanut, että va- valitus, valituksen on siihen on saatava ratkaisu itse yrityksessä. Jos näin ei ole, niin kansalainen voi turvautua äm, kiistojen ratkaisumenettelyyn, joka on ilmaista tai maksutonta. Ä, äh, kansalainen voi myös mennä ä, äh, viranomaisen pakeille, joka välittää tämän mm, valituksen kauppakamarille, USA kauppakamarille. Voi kuitenkin olla niinkin, että joitain ä, äh, kiistoja tai valituksia ei ratkaista, koska vaikka liittovaltion kauppakomitea haluaa tarkastella strategisia kysymyksiä pikemminkin kuin yksittäisiä valituksia. Ja siksi me työstämme tällaista ää, viimeisen ää, käden ratkaisua, jotta voimme varmistaa sen, että lopulta rat- valitukset kuitenkin käsitellään ja niihin saadaan ratkaisu. On tärkeää, että oikeussuoja keinot kirjataan asiakirjoihimme. haluamme myös muistuttaa sen siitä, että tieto, Euroopan tietosuojaviranomaisilla täytyy olla aktiivinen rooli tässä uudessa ähm, järjestelyssä, koska tietosuojaviranomainenhan on äh, perussopimuksenkin, peruskirjankin mukaisesti äh, se taho, joka valvoo tietosuojan toteutumista. Ja valituksia täytyy voida tehdä, jos rikkomuksia on tapahtunut, olipa kyse sitten kaupasta tai kansallisesta turvallisuudesta. Ja tietosuojavaltuutetun täytyy pitää huolta Euroopan kansalaisten oikeuksista, kun heidän tietojaan siirretään USAhan. Ja lopuksi tarvitsemme USAlta sitoumuksia, muodollisia ja sitovia sitoumuksia. Ja koska tämä ei ole mikään kansainvälinen sopimus, vaan pikemminkin kyse on kirjeiden vaihdosta, tarvitsemme allekirjoituksia korkeammalta poliittiselta tasolta, ja nämä sitoumukset täytyy myös julkaista keskusrekisterissä. Ja me olemme tehneet kovasti työtä, jotta saisimme USAlta sitoumuksia varmistaa sen, että jos tehdään uusia järjestelyjä, niin eh, se, ne vastaavat tuomioistuimen päätöksen vaatimuksia. Me haluamme siis vankan uuden järjestelmän, joka toisin kuin Safe Harbor varmistaa sen, että kaikki yksittäiset eh, valitukset ratkaistaan ja eh, on myös saatava takuut siitä, että julkiset viranomaiset toimivat ainoastaan oikeasuhtaisesti ja tavalla ja vain välttämättömissä tapauksissa. Ja tätä uutta järjestelmää tullaan valvomaan säännöllisesti niin, että kansalliset turvaviranomaiset ja tietosuojaviranomaiset ovat mukana. En peittele sitä, että ähm, keskustelut eivät ole olleet helppoja. Tämä ei ole todellakaan helppo tehtävä ratkaista rakentaa siltaa kahden oikeusjärjestelmän välillä, kun ne ovat keskenään erilaisia, mutta olen vakuuttunut siitä, että näitä, näitä ponnistuksia tarvitaan, jotta sekä USA että meidän puolemme voivat menestyä. Ja tulen Benny Pritzkelle, kauppaministerille, ministerin kanssa keskustelemaan vielä avoimista seikoista tänä iltana. Me, me, meidän täytyy vielä ponnistella hiukan ja lasken teidänkin tukeen, jotta saamme nämä keskustelut USAn kanssa päätökseen mitä pikimmiten. Ja voin vakuuttaa teille, että komissio tulee kyllä kertomaan teille heti seuraavistakin askelista. Kiitos. Thank you. Um, and of... Kiitos. Ja ilmoitteet ilmoituksen kollegiolle huomenna aamulla, joten silloin käsitellen sellaisia aiheita, joita tänään ei voitu käsitellä. Nyt ensimmäisen puheenvuoron saavat esittelijät ja koordinaattorit. Puhukaa ytimekkäästi. Ei ole tarvetta jaaritella nyt turhan. Puhukaa kaikki kaksi minuuttia. Mikäli aikaa on enemmän, voimme pitää uuden kyselykierroksen, mutta meidän on, on kuitenkin saatava myös vastauksia komission jäseneltä Vos ensimmäisenä, olkaa hyvä. Kiitoksia, paljon kiitoksia myös tästä esityksestä. Odotin jo kovin jännittyneesti sitä, että miten te se suhtaudutte tähän tuomioon, joka ei ole helposti täytäntöön miten se hoituu erityisesti tällä, tässä kysymyksessä kansallisen turvallisuuden suhtaan niin USAssa ja, ja meidän perusoikeuksiemme suhteen Siinä mielessä oli aivan oikein varmaankin, että kun ajatellaan niitä komission äh, suosituksia, että poiketaan niistä ja lähdetään uudelleen rakentamaan tätä lähestymistapaa nyt. Vaikkakaan että nyt yksityiskohtaisesti esittänyt, mutta kuitenkin aika kattavasti äh, esititte tämän äh, tilanteen, niin täytyy sanoa, että, me, että jos tämän voitte panna täytäntöön, mitä te kuvasitte, niin silloin me olemme päässeet aimo askeleen eteenpäin. Ja jos, kun oli tällainen tämä joukkovalvontaa, massavalvontaa ja sitten äh, äh, tavoitteellisia tietojen ottamisia, niin jos nämä hoituvat, niin se on valtava askel. Ja sen lisäksi nämä kaikki salaisen palvelun asiat, että löydetään sellainen tie, että kansalaisilla on mahdollisuus saada itsensä kuulluksi. Minusta tämä on hieno juttu ja hyvin vakuuttavaa. Ja täytyykin onnitella teitä, jos te tässä onnistutte koska todellakin tämä on hyvä askel eteenpäin kaikilla näillä aloilla, joista puhuitte, esimerkiksi rajoituksista ja käytöstä, ja mitä salaiset palvelut ö, sitten käyttävät, minkälainen mahdollisuus saada, on, on mahdollisuus on päästä kuulluksi. Tämä yleiskuva kuulostaa oikein hyvältä. Totta kai täytyy sitten myös tutustua yksityiskohtiin, mutta jos tämä teille onnistuu, niin onnea matkaan. Thank you, Mrs. Sippel, please. Kiitos, Sippel. Vielen Dank. Kiitoksia. Voin oikeastaan sanoa siitä, mitä komissaari Jurova esitti, että mä olen varmastikin tavoitteen asettelu uudelle sopimukselle, uudelle julistukselle ja annan sille tukeni. Totta kai tuen tätä tavoitetta myös siltä osin, että perusoikeudet varmasti turvataan ja että ja että annetaan äh, oikeudellista varmuutta kaikille, mutta kuitenkin yksityiskohdiltaan minulla jäi pari kysymystä auki, että millä tavalla tämä teksti voidaan äh, äh, tarkastaa, esimerkiksi tämä riippumaton valvonta, kuka hoitaa sen ja onko sitten hoituu, saadaanko e, koko USA tällä ma- ma- maalajuinen riippumaton valvonta ja vai vaihtuleeko se osavaltioittaa, miten se järjestetään, sama koskee tietenkin myös mahdollisia valituksia, kenelle ne osoitetaan, onko se liittovaltion tasolla ja onko siellä osavaltioiden välillä eroja, mitä taas tulee läpinäkyvyyteen. Meillähän on Euroopan tasolla ollut, on ollut parantamisen varaan. Sitten tarvittavan tiedon saanti. Kyllä minua kiinnostaisi tietää, kenen kannalta tarvittava teollisuuden, kansallisten hallitusten kannalta, äh, salaisten tai turvapalvelujen ja kuka sitten hoitaa tämän määritelmän, mikä on tarpeellista, näin kun puhutaan näin abstrakteista tavoitteista. Me tietenkin haluamme tutkia, äh, äh, että miten tämä suhtautuu terrorismiin. Ja myös se valikointi, mikä on tarpeellista, se on aika veteen piirretty viiva, se on mielestäni ongelma. Sitten viimeinen kohtana vielä kysymys siitä, mikä teidän mielestänne on tämä, miten tätä amendmentia pitää arvioida, joka on USAssa esitetty siinä kysymyksessä, että mitkä ovat nämä oikeudelliset valitusmahdollisuudet. Minä tulkitsen tämän tekstin, vaikka ei vielä hyväksytty, että oikeastaan minkä tahansa tietojen vaihtaminen täytyy suostua kaikkeen, koska muuten ei ole olemassa tällaista juridista valitustietä, äh, riippumatta siitä, mikä oikeudellinen tilanne on USAssa tämähän liittyy tähän teidän tavoitteeseen kannalta hieman ristiriitainen niin tässä. Näin ollen jää vielä avoimia kysymyksiä. Olen kuitenkin optimistinen, että tämä voidaan selvittää nopeasti. Ja haluaisin tietenkin kuitenkin vielä tarkistuttaa tämän te- nykyisen tekstin, koska jos me vielä kerran menetämme tekstimme tuomioistuimeen alle, niin silloin se on kaikkien kannalta huono vaihtoehto. Thank you. Colleagues, I'm just taking... Kiitos. Koordinaattorit saavat nyt puhua ja sen jälkeen puhuvat ne, he, he jotka ovat puheenvuoroa pyytäneet. Hope ei ole täällä, seuraavaksi Infeld. Yes, thank you, Chair. Uh, first of... Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan alkuun haluaisin kiittää komissaaria. Haluaisin siis kiittää komissaaria sen tekemästä kovasta työstä ja haluan kertoa, että olen iloinen, että en ole teidän kengissänne. Tehän peritte tämän asiakokonaisuuden edelliseltä komissiolta. Kukaan ei varmaan kadehdi teitä. Meidän täytyy tarkastella näitä saavutuksia yksityiskohtaisemmin, kunhan niitä heruu, mutta pari kysymystä kuitenkin tässä vaiheessa, koska minä olen pohtinut sitä. Toden tottakin olen pohtinut sitä, mikä niiden sitoumusten oikeudellinen status on, joita USAlta saamme. Oikein, aivan oikein tähden sitten sitä, että tässä ei ole kyse neuvotteluista eikä kompromissista, vaan tällä keskustellaan tilanteesta, jossa komission täytyy päättää, antaako USA riittävästi takeita, kyllä vai ei. Ja tässä että kun sanoitte, että Obama on tehnyt muutoksia muun muassa avoimuuden ja turva takeiden osalta. hän tämänkin oikeudellinen status on? Tässä oli kyse presidentin tiedonannosta, ei laista. Ja sitten nämä hallinnon kirjalliset sitoumukset, mitä nekin ovat kohta tulee uusi hallinto. Minkä väärttejä ne ovat, jos seuraava hallinto on, mistä minä tiedän, Trumpin hallinto tai Sandersin hallinto. Eli pointti on se, että mikään tästä ei vastaa tuomioistuimen päätöksen vaatimuksia, koska tuomioistuin puhuu tiedonkeruun rajoituksista ja kaikki ne turvalausekkeet, joista te puhutte, niin ei niissä sanota halaistua sanaakaan Ähm, näistä rajoituksista. Entäpä sitten oikeusasiamies? Hänellä pitäisi olla kapasiteettia toimia. Onko sellaista oikeusasiamiestä, jolla on toimivalta ja puuttua NSAn peliin? Sitten puhutte allekirjoituksista korkeimmalla poliittisella tasolla. No jos amerikkalaiset ovat vakavissaan tämän asian kanssa, niin kyllä heidän täytyy hyväksyä laki jos ovat vakavissaan, mutta minä en usko, että he ovat vakavissaan ja vilpittömiä. Jos olisivat niin tehneet, olisivat jo kauan kauan sitten ö, hyväksyneet sellaisen oikeussuojakeinolain, joka antaa todellisia turvatakeita EUn kansalaisille ja muillekin, jotka asuvat EUn alueella, mutta eivät hän he vilpittömiä ole, joten miksi me pitäisimme tätä riittävänä. Eli nyt teidän komissiona täytyy päättää, vastaako tämä tuomioistuimen oikeuskäytäntöä, ei ainoastaan Schremsin juttua, vaan muitakin päätöksiä, joita on tehty muun muassa online-valvonnasta. Noudattaako tämä oikeuskäytäntöä, noudattaako tämä niitä lakeja, joita me tulemme piakkoin hyväksymään? En minä ole mikään juristi, minä en voi sanoa mitään en ole nähnyt yksityiskohtia, mutta täytyy sanoa, että ei minua, minä en koe olevani ollenkaan vakuuttunut. Kyllä, komission täytyy pitää huoli siitä, että EUn lakeja noudatetaan, koska jos ei komissio, niin kuka sitten? Ja jos tämä ei no, ole lainmukainen, niin meidän täytyy varustautua siihen, että Schrems, aktiivinen Euroopan kansalainen ja hänen parisataa kamuaan menevät tuomioistuimen pakeille. Meidän täytyy pitää huoli siitä, että tämä pitää vettä oikeudessa. Haluaisin olla vakuuttunut asioista, mutta enpä ole. Okay, thank you. Um, Mrs. Ernst, please. Kiitos. Ja, also... Niin. Kiitoksia ensinnäkin tästä esityksestä ja myös siitä, että viittasitte myös tähän tuomioistuimen äh, Schrems-päätökseen sehän saattaa helposti unohtua täälläkin näissäkin piireissä. Te huolehditte siitä, että tähän voidaan palata. Tästä tietenkin syntyy useita kysymyksiä. Ensinnäkin, mitä me nyt oikein teemme? On, onko tämä, eikö tämä ole sopimus vai onko se laki? Te sanoitte, että tämä on kirjelmien vaihto. Kir, kirjelmien vaihto, kirjelappujen vaihto. No kenen, kenen välillä? Tämä on minulle täysin epäselvää. En usko, että missään maassa tällainen kirjelmien vaihto johtaa, johtaisi siihen, että sillä voi olla rakentaa per, luottamus minkä on kysymys perusoikeuksista. Toiseksi tietojen rajoittaminen, miten te varmistatte, että se todellakin tapahtuu. Hyvinkin tietäen, että ennen kollegat tietenkin äh, niillä on aivan toisella mahdollisuus päästä käsiksi tietoihin. Kaikki valitukset käsitellään kaikki, no, nimenomaan yritykset. No, no miten sitten tietosuojavaltuutetut, tekevätkö ne? Entäs sitten koko tämä oikeussuojakeinopaketti? Sitten halusin selvennyksen näistä Euroopan ulkopuolisista, ovatko ne mukana vai eivät. Siis muut kuin eurooppalaiset, olisi kivaa, että mitä niille tapahtuu erityiset kirjalliset lupaukset, aika jännittävä muotoilu. Tässä luottamus pysyy rajoissa meidän kokemustemme mukaan. Pyytäisin teitä ottamaan kantaa näihin kysymyksiin. Toiseksi, mitä te tuumaatte siitä, että kongressi sanoi, että, että sitten kun tämä, mistä puhumme, jollei sitä hyväksytä siellä, niin te, jos niitä ei huvita, että sitten tehdään päätös oikeussuojelukeinon laista siellä kongressissa, joka liittyy tähän äh, Umbrella-sopimukseen. Jos sitten äh, että kongressissa sanotaan näin, kun haluaisin, haluaisin tietää vähän tarkemmin, miten tässä tulee nyt sitten oikein käymään. Oh, Kiitos. Kaksi esittelijää saa nyt puheenvuoron sen jälkeen loput jäsenistä kaikki saavat puhua, mutta pyydän, että puhutte todellakin ainoastaan noin pari minuuttia. Kaksi minuuttia kaikille. Laura saa puheenvuoron seuraavaksi koordinaattorina. Kaksi minuuttia. Laura EFDDn nimissä. on molto breve. Kiitoksia puheenjohtaja ihan lyhyesti. Niin, olemme hiukan hämillämme. Täällä on useampaan otteeseen todettu, että tietoja kerätään käytettäisiin vain siinä määrin, kun ne ovat relevantteja ja välttämättömiä. Mitä nämä tarkoittavat? Tässä jätetään kyllä aika paljon varaa. Se voi olla riskaabelia ja vaarallistakin. Luultavasti ää, ää, me tarvitsisimme hiukan selkeämpiä määritelmiä siitä, mikä on relevanttia tai tarpeellista. Ja toiseksi täällä kollega jo totesi, että tässä puhutaan pikemminkin kirjelmistä, joita allekirjoitetaan korkealla tasolla. Juristina on vaikea uskoa, että kirjellä voi olla sitova vaikutus. Kun ei ole lakia, niin minkälaista tuke, turvaa voidaan antaa yksittäisille kansalaisille – kun juridiselta kantilta tätä ajatellaan, niin kyllä, tämä, kyllä ihmetyttää, minkälaista suojaa voidaan taata yksittäisille yksilöille, ö, olipa kyse sitten amerikkalaisista tai, kuin euro, tai eurooppalaisista. Mrs. Lauriston, please. Lauriston seuraavaksi. Claude, oh, thank you. Kiitoksia, Rova Jurva, tästä katsauksesta. Valitettavasti minun täytyy sanoa, että en oikein saanut selkeää kuvaa missä tässä uudessa Safe Harbor-järjestelyssä ovat nämä kohdat, jotka varmistavat, takavat meille, että suojelun taso on korkeampi kuin mitä se oli aikaisemmin, että uudet shrimp-jutut eivät, äh, ettei niitä jälleen hävitä. Antakaa vähän tarkempia argumentteja siitä, että turvalausekkeita on. Äh, te ette myöskään kommentoinut tätä prosessia, joka liittyy tähän oikeussuojakeinoon tai sitä koskevaan lakiin senaatissa ja sen, sen muutoksiin. Ja tässä selkeästi sanotaan, jotta ulkomaan täytyy sallia tällaiset siirrot, kun, liippuu, kun kysymys on USA kansallisessa turvallisuudessa. Tässä on oikeastaan tällainen rajoitus, että nämä turvalausekkeet ovat paikallaan. Nämä eivät ole kovinkaan vakuuttavia nämä teidän argumenttinne. Ehkä voisitte kommentoida tätä, tätä tilannetta, joka on nyt syntynyt tämän amendmentin myötä. Kiitos. Kiitos komission jäsenelle tästä tilannekatsauksesta liittyen näihin neuvotteluihin, joiden tavoitteena on se yksimielinen päätös Yhdysvaltain kanssa tähän asiaan. Minun näkemykseni mukaan, ennen kuin tarkat sanamuodot äh, ovat äh, tarkastettavissa, niin emme oikein voi arvioida, mitä meillä on edessämme. Se, että tässä on suhteellisuus, se, että on perusoikeudet ei Yhdysvaltain kansalaisille. Se, että se tunnustetaan, niin se varsinaisesti osoittaa tai kerro, mistä tässä on kyse. Ja tämä vie minut seuraavan aiheeseen, tai se kahteen kysymykseen pikemminkin. Eli nämä ei-yhdysvaltalaiset ihmiset. Minun ymmärrykseni mukaan tämä liittyy siihen, että he pääsevät käsiksi omiin tietoihinsa – turvallisuuden takia tässä olisi oikeusasiamies, joka käsittelisi heidän valituksia. Ja mikäli valitus tehdään tälle oikeusasiamiehelle ja mitkä ovat nämä oikeudelliset seuraukset mm, siinä vaiheessa, kun tämän ihmisen tekemä valitus käsitellään. Mielestäni on tärkeää, tähän kysymykseen vastataan, sillä tämä on ollut eräs tuomioistuimen kulmakivistä, kun on arvioitu Yhdysvaltojen oikeudellista tilannetta, toimintaympäristöä, varsinkin mitä tulee ei-yhdysvaltalaisten ihmisten tilanteeseen. Te puhuitte tästä FTC-täytäntöönpanosta ja Tämä on tämän turvasauttaman mekanismin perusta ja tämä uusi mekanismi tulee perustumaan No se sanoo, että FTCn tulee perehtyä jokaisen tapaukseen. Miten tämä varmistetaan ja mikä on tämän mekanismin lisä, joka tekee sen, että yhteiseen tulee perehtyä näihin. Sitten tämä viimeinen keino. Last resort mechanism teettää tämä tällainen hätävara. Mutta että tämä täytäntöönpano on ottanut hieman harvoin Euroopassa. Haluaisin mielelläni tietää, miltä tämä oikeastaan näyttää. Ja minulla olisi vielä yksi kysymys. Esittelen tätä sateenvarjo-sopimusta täällä parlamentissa – ja tämä liittyy kyllä tähän Next Generation-tapaukseen, niin meidän mielestämme tärkeä kysymys on se, että vastataanko meidän pyyntöihin liittyen tähän sateenvarjosopimukseen. Tämä tosi pätee myös meihin. Ja lisäksi meillä on epäilyksiä siihen, että miten tämä oikeudellinen menettely voidaan viedä läpi siten, että siinä rajataan tietyn kansalaisuuden ihmisiä. Mulla olisi kiva tietää, mikä on teidän näkemys tähän asiaan. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoro Stevens. Thank you, Chair. Uh, I'd like to thank first of all the commission. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komissaaria hyvistä selityksistä mutta meillä on joitain kysymyksiä. Ehkäpä tärkein ongelma, joka koituu tiedonvaihdossa EUn ja USAn välillä, johtuu siitä, että EU haluaa ekvivalenssia suhteessa pikemminkin kuin adekvaatiosta. Odotammeko me nyt, että kolmannet maat kopipeistaavat EUn standardit ja normit – paitsi eu kansalaisia koskien, vaan myös kolmansia, kolmansien maiden kansalaisia koskien, jotka asuvat EUssa ja haluavat keinoja. Voisiko komissio myös selittää, millä tavalla apua ja muita mekanismeja toteutetaan tässä väliaikana? Uskoko komissio, että kolmansien maiden kanssa tehtävästä sopimuksesta voidaan tehdä tuomioistuimen pitävä? Ja Uskoko komissio, että tässä nyt sovelletaan korkeampia no-, normeja ja standardeja EUn ja USA välillä verrattuna kolmas, muihin kolmansiin maihin. Kiitos. Mr. Boni, please. Kiitos, Roxy Boni. Oh, I'm sure. Thank you very much, Mrs. Commissioner. Kiitoksia, rouva komission jäsen, tästä teidän ponnistelustanne ja kovasta työstä ja eteenpäin menosta. Olen varsin optimistinen. Toisaalta minulla on vähän kysymysmerkki ja hyvä ajatus on se, että ei, että ei ole pelkästään yhtä komission päätöstä ja yhtä mekanismia, vaan että saadaan useampia sijaintoja ja mekanismeja, joka on mielestäni tär- mikä on mielestäni tärkeää. Hyvä idea on, on se, että luodaan ja perustaan, perustetaan tällainen tällaisen oikeusasiahenkilön virka kansallisella, kansainvälisellä tasolla – Äh, yksilöitä varten, jotta he voivat, jolle he voivat esittää valituksensa, mutta ehkä voisitte kuvata yksityiskohtaisemmin, jos mahdollista nyt, mutta ainakin tulevaisuudessa, minkälainen mekanismi sitten tällä, tällä näillä oikeus, henkilöllä olisi. Ja sitten millä tavalla Viimeinen kohta liittyy niihin kysymysmerkkeihin, miten vakavasti voidaan arvioida sitten Yhdysvaltain edustajien avoimuus ja valmius ei pelkästään julistusten tasolla, vaan myös todellisen sitoutumisen tasolla ja minkä tyyppisiä, sitoumuk- minkä tyyppisiä nämä sitoumukset sitten voisivat olla. <clears throat> Mr. Biden, Bidenholzer, please. Paremmin seuraavaksi. Kiitoksia tästä, näistä selvityksistä. Luulen, että kun, kun vertaamme tätä kolmen kuukauden takaisin tilanteisiin, varmastikin on menty eteenpäin hyvinkin tärkeissä kysymyksissä. Me, tun, me emme tunne tämän sopimuksen yksityiskohtia, e, näin ollen siitä puhuminen, että vastaako tämän vaatimuksiamme. E, tässä on kysymys ennen kaikkea siitä, että että sen täytyy olla perusoikeuksia, perusoikeuksien mukainen. Miten tätä myös oleellisena tämän kysymys myös siitä, minkä, minkä on tämän sopimuksen luonne, kirjelmien vaihtaminen tuntuu minusta aika, aika heppoisilta välineiltä. Täytyykin selvittää, riittääkö se. Ja varmastikin tämä päätetty tietosuoja-asetus tämän sopimuksen täytyy olla myös tämän mukainen, muuten sille mitään mieltä. Toivonkin, että te onnistutte näissä onnisteluissanne. En ole niinkään varma, josko amerikkalaiset näin tätä myös haluavat. Tässä on kuitenkin vaikka perustavanlaatuisia epäilyksiä, epäilyksiä. mutta ellei se toimi, onko teillä sitten plan B? Mitä te sitten tekisitte, jos tämä ei onnistu? Se olisi kuitenkin meidän kannaltamme relevantti kysymys. Thank you, Joe. next is Mr. Lopez Aguilar. Kiitos, Rashi Lopez Aguilar. Gracias, señor presidente. Y me sumo también, no solamente a la expresión. Kiitos, puheenjohtaja. Ja olen vakuuttunut tämän keskustelun tarpeellisuudesta. Minä olisin kuitenkin yhtyä heihin, jotka ovat huolestuneita. Minulla on se muutama kysymys. Ensinnäkin neuvottelujen loppuun saattaminen. Astuuko uusi turvasaatamasopimus voimaan? 2016 on vaalivuosi, siihen on kiinnitettävä huomiota. Ja nyt puhutaan ainoastaan kirjeiden vaihdosta. Kirjeen vaihtoa käydään hieman ramman residentin kanssa, jolla on vastassa vihamielinen kongressi. Ja lisäksi täällä viitattiin turvasatamasopimuksen rik- rikkom, mm, sopimuksen vastoin rikkomuksiin, joita yksityiset organisaatiot ovat vieneet läpi. Näitä rikkomuksia on ilmennyt, joita yritykset tai yksilöt vievät läpi. Minkäännäköisiä säädöksiä on olemassa, tältä voidaan välttyä. Gomez. Because the current situation is terrible. Ymmärrän, että tilanne on vaikea. Tässä ei kunnioiteta meidän lakeja. Ja kaikista näistä ongelmista huolimatta on pyrittävä saamaan parempi kokonaisuus, joka toimii oikeudessa ja sopimustuomioistuimelle. Nämä yksityiskohdat ovat erityisen, erityisen tärkeitä, ja minä haluaisinkin kysyä, että onko tämä oikeusasiamies tai nainen. Mikä teidän näkemys on siihen ja jäsenvaltioiden kohdalla? mitä mieltä olette siitä, että jäsenvaltioiden tiedustelu tekee likaiset, likaisen työn Yhdysvaltojen pyynnöstä? Tästä on useita tapauksia. Useissa jäsenvaltioissa, myös omassani, ei ole minkäännäköistä avoimuutta liittyen tiedustelun toimintaan. Olisi hyvä, että olisi olemassa jonkinnäköinen taho, joka olisi kiinnostunut näistä aiheista. Tässä näitä kysymyksiä, joita minulla on, mutta varsinkin haluaisin tietää, mikä on tämän sopimuksen asema tällä hetkellä. Onko kyseessä ainoastaan kirjanvaihto? Pitävätkö myös jäsenvaltiot tätä sitovana, jos ainoastaan Tusk, Juncker ja Obama allekirjoittavat tämän. Riittääkö tämä jäsenvaltioille? Sitoutuuko jäsenvaltiot siihen, mistä te sovitte heidän puolestaan? Kiitos. Ennen kuin komission jäsen Jurova saa puheenvuoron, haluaisin sanoa muutaman asian ennen kuin kollegat poistuvat täältä. Täällä on puhuttu sopimuksen sitovuudesta. Meillä ei ole mitään kirjallisessa muodossa, sillä te esittelette tämän sopimusluonnoksen kollegiolle huomenna. Eräs asia, jota minä haluaisin kollegojen ajattelevan, on se, että arvioidaan sitä, mitä sanotaan, ja tässä ei ole tämän oikeusasemiehen suhteen selkeyttä, mitkä ovat ehdotuksen asema. Täällä jäsenet ovat sanoneet asioita usein otteeseen. Muita puhuja ei ole listalla, puheenvuoroja ei tule. Sanon tämän asian nopeasti eräs asia, jonka kollegat nostivat esille. Anteeksi, mutta te ette ole puhelistalla. Te ette ole puhelistalla. Olkaas nyt avuliaita ja kohteliaita. Saatte puhua seuraavassa vaiheessa. Minä haluan nyt saada oman puheenvuoroni päätökseen. Minulla on kaksi ehdotusta. Minä ehdotan, että me autamme komissiota ja että autamme myös itseämme. Olisi hyvä, että järjestetään jonkinnäköinen kuuleminen siten, että näitä vanhempia Yhdysvaltojen virkamiehiä ja korkeita EU-virkamiehiä olisi läsnä. Silloin kuultaisiin, mitä tässä oikein ajetaan. Autetaanko näissä oikeudellisissa vetomuksissa kansalaisia? Ja sen jälkeen mielestäni parlamentin tulisi tehdä jonkinnäköinen päätöslauselma. Meidän on saatava tähän nyt poliittista tahtoa, jotta tämä asia saadaan eteenpäin tämä ei ole kansainvälinen sopimus. Tämä on erikoinen hybridisopimusmalli. Joten on hyvä, että näistä asioista keskustellaan koordinaattoreiden kesken. Mutta se vastaa kyllä niitä huolia, joita täällä on tuotu esille. Komission jäsen sitten vastata näihin kysymyksiin? Kiitoksia kovasti. Onkohan mikrofoni auki? onhan se. On. Nyt se meni pois. Niin, arvon parlamentaarikot, otaksuinkin, että te ette pidä kuvaustani täysin riittävänä. Ja ihan alussakin jo sanoin, että minun on pitäydyttävä yleisluonteisissa kommenteissa. Jotkut teistä mainitsitte, että olette juristeja. Juristit haluavat aina nähdä tekstin, pienenkin brändin, koska Piru piilee nimenomaan pikkuasioissa, yksityiskohdissa. Ja pyydän vielä kertaalleen anteeksi siitä, että saatoin antaa vain yleisluonteista tietoa, koska tässä vaiheessa en voi enempää kertoa, mutta yritän vastata siihen, mihin pystyn. Tehän kysytte siitä, luotanko minä neuvottelukumppanimme USAhan. Aloitan tästä. No, pakkohan meidän on luottaa toinen toisiimme, mutta samanaikaisesti totean, että meidän täytyy myös tarkastella asioita ja valvoa tilanteita. Se, mitä me peräänkuulutimme, erityisesti kun puhutaan rajoituksista, eli rajoituksista, joita asetamme tiedon pääsyyn kansalaisten turvaviranomaisten toimesta, niin me vaadimme erittäin tarkat kuvaukset rajoituksista, mit, miten ne juontuvat kansallisista laeista. Me haluamme, että siis nämä rajoitukset kuvataan presidentin direktiivissä vuonna, tai ohjeistuksessa 21. Siinä annetaan neuvoja siitä, millä tavalla kansalaisviranomaiset, kansalliset turvallisuusviranomaiset voivat päästä käsiksi tietoihin. Ja me vaadimme tätä tietoa ja saimme hyvin, hyvin yksityisen kuvauksen näistä rajoituksista. Ja se, mitä amerikkalaiset kumppanit, haluamme tietää, mitä amerikkalaiset kumppanit ymmärtävät näillä sanoilla, oikeasuhteinen ja tarpeellinen. Se on meidän terminologiaamme. Öö, me haluamme tietää, mitä he tarkoittavat tällä, kun puhutaan vanhenemisajoista. Eli me tarvitsemme tämän kuvauksen, joka kuvauksen, haluamme kuvauksen, jossa kerrotaan, millä tavalla pääsy on mahdollista ja minkälainen tieto on prioriteettitietoa verrattuna yleisempään tietoihin pääsyyn, jota saattaa tapahtua harvinaisissa tapauksissa, oikeastaan kolmen kaltaisissa oloissa. Ensinnäkin, jos räätälöity ja kohdennettu saanti ei ole mahdollista, tai jos näkyvissä on jokin vaarallinen trendi, jonka osalta tarvitaan enemmän kuin kohdennettua tietoa, mutta neuvotteluissa me amerikkalaisten kumppaneidemme kanssa Olemme varoittaneet amerikkalaisia siitä, että tämä kohdennettu pääsy on prioriteetti. Mm, se ei saa joutua alakynteen verrattuna yleis, yleisempään pääsyyn. Ja Amerikan, amerikkalaisten kumppaneiden täytyy siis määritellä nämä asiat selkeästi, mutta nämä kuvaukset ovat yksi asia. Toinen asia on se, miten me voimme valvoa ja miten saamme valvoa tilannetta. Ja siksi eh, sanoin selkein sanoin alussa, että pidän tätä kyllä vahvana sitoumuksena komission puolelta, eli että meidän täytyy tehdä jatkuvaa valvontaa, teemme jatkuvia tarkastuksia, teemme tarkastuksia käyttäen vuosikertomuksia hyväksemme, eh, turvaviranomaiset myös raportoivat, ja me teemme eh, kaksoistarkastuksia yritysten pakeilla, otamme huomioon kaikki ne vaatimukset, joihin yritysten täytyy vastata. Ja käytämme myös muita tietolähteitä, viestimiä, kertomuksia, kansalaisjärjestöjä, ähm, kansalaisyhteiskuntaa ja sen järjestöjä. Äh, tapasinkin niitä Washingtonissa ja sanoin, että tulen käyttämään näidenkin tahojen tietoja hyväkseni. Tämä on ehkä kaikkein hankalin seikka, koska salai, salaisten palveluiden pää piirre on nimenomaan salaisuus. Eivätkä salaiset palvelut voi aina antaa meille tietoa, jonka perusteella voimme varmistaa sen, että tämä tarpeellisuus ja oikeasuhteisuus tapa toteutuu. Siksi on hyvä, että saamme oikeusasiamiehen tai naisen oikeusasianaisen, henkilön, joka meidän pyynnöstämme edustaa Amerikan hallinnon hierarkian korkea, korkeaa tasoa ja tämän henkilön täytyy varmistaa se, että se, että tästä henkilöstä täytyy varmistaa se, että se on riippumaton taho ja että sillä on lupa pyytää turvallisuustahoilta tietoa. Tällainen oikeusasia henkilö tarjottiin meille vaihtoehtona tai optiona vasta vähän aikaa sitten. Ja tämä on yksi niistä asioista, joista täytyy vielä keskustella. Mutta voin vakuuttaa teille, että me lähdemme siitä, että jos tällaista oikeusasiamiestä käytetään, niin me vaadimme, että tällaisella henkilöllä on kaikki toimivallat, jotta hän voi vastata yksittäisten ihmisten valituksiin. Sellaisten ihmisten valituksiin, joilla on sellainen tunne, että heidän henkilötietojaan ja heidän yksityisyyttään on rikottu, eikä sitä ole kunnioitettu kansallisessa turvallisuuselimissä. Sitten tämä uusi Safe Harbor. En tietysti haluaisi kutsua sitä Safe Harboriksi, koska me haluamme käyttää ehkä jotain uutta nimeä tälle uudelle järjestelylle. Mutta on selvää, ei ainoastaan tuomioistuimen päätöksen perusteella, vaan aiempien löydösten perusteella, että me tarvitsemme uudenlaisen järjestelyn. Toisin sanoen, meidän täytyy hoitaa asia paremmin tuomioistuimen päätös toimi meille benchmarkkina. Miksi me sellaista tarvitsemme? No siksi, että tietoa lä- lähetetään kyllä todella paljon Euroopasta USAhan. Ja kyseessä on myös suuri määrä liiketoimintaa, joka tar- joka, jonka täytyy lähettää tätä tietoa, joten tarvitsemme turvallisemman järjestelyn. Te kysyitte, toimimmeko näin myös muiden kolmansien maiden suuntaan. No toki, jos tällaiset adekvaattisuuspäätökset tulevat kyseeseen kolmannen maan kanssa, niin pitää, täytyä, pitää, pitää pitää huoli siitä, että samanlainen suoja vallitsee meidän ja kolmansien maiden kesken. Ja siksi jonkinlainen ekvivalenssi vallitsee, ja siksi meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta saamme nyhdettyä myös oikeudellisesti sitovat sitoumukset amerikkalaisilta kumppaneiltamme niin, että voimme varmistaa sen, että Amerikankin maaperällä on riittävästi suojaa niin, että tästä voidaan pitää oleellisesti ekvivalenttina meidän tarjoamamme suojan, suojan verrattuna. Eli me emme halua identtistä suojaa koska kuten alussa sanoin, niin olemme aika hankalassa tilanteessa, kun yritämme saada nämä kaksi täysin erilaista oikeusjärjestelmää mallaamaan keskenään, mutta me peräänkuulutamme riittävän hyviä takeita, jotta voimme tehdä vastuullisen päätöksen suojan adekvaattisuudesta, kun puhutaan yksityishenkilöiden tiedosta Amerikan maaperällä. Ja siksi me pyydämme, että kumppanimme antaisivat meille mahdollisimman vahvan sitoumuksen, oikeudellisesti sitovan sitoumuksen. Jotkut teistä sanoitte, että kirjeet eivät riitä. Ymmärrän kyllä teitä, mutta haluaisin kiinnittää huomioon koko tähän asiakirjojen rakenteeseen, koska ensinnäkin Komissiona me asetamme vaatimukset, joita amerikkalaisten täytyy kunnioittaa kirjeiden kautta, kirjeiden, jotka kaikkein korkeimmat tahot hierarkiassa allekirjoittavat. Ja nämä kirjeet, kirjelmät ovat sellaisia, että me pidämme niitä juridisesti sitovina Jotkut teistä mainitsitte USA-vaalit. No ei meillä muita vaihtoehtoja ole kuin odottaa, että jatkuvuutta on. Jos ei, niin meidän täytyy keskeyttää tämä uusi järjestelmä. Tämä on ihan selvä kuin pläkki. Mutta tällä hetkellä me teemme kuitenkin työtä tämänhetkisen hallinnon kanssa ja uskon, että teemme oikein, kun pyydämme kaikki kaikkein korkeimman tahon allekirjoitukset näihin kirjeisiin, joissa puhutaan amerikkalaisten vaat- sitoumuksista. Ja sitten vielä tämä, tämä ade- adekvaattisuuspäätös, se on yksipuolinen päätös. Komission tekemä, se tekee sen komitologiamenettelyn äm, mukaisesti, jos kollegio tämän asian hyväksyy. Ja uskokaapa, että tämä on yksi vak- tärkeimmistä päätöksistä, joita minä tulen ehdottamaan, koska tämänkaltaisen päätöksen tekeminen tarkoittaa sitä, että otetaan myös vastuuta siitä, mitä Atlantin toisella puolella tapahtuu. Mutta me tarvitsemme tämänkaltaista päätöstä. Sen täytyy rakentua luottamuksen varaan. Ja vielä kerran totean, että kyse on luottamuksesta, joka kuitenkin edellyttää valvontaa. Sippel kysyi liittovaltion oikeudenkäyttöalueesta. Tässähän on kyse siis liittovaltion tasosta, eli oikeusasiamiehenkin tulisi olla yksi ja sama koko USAlle, liittovaltiolle – Sitten tämä oikeussuojalaki. Toivottavasti se hyväksytään pian. Tiedän, että tähän liittyy myös sopimus, joka koskee kaupallisen tiedon vaihtoa ja tämä niin sanottu sateenvarjo-optio tietysti sitoo meitä tai on ehtona kaiken toteutumiselle, mutta minä toivon, että tämä laki hyväksytään pian. Ja jotkut teistä kysyitte, koskeeko se muitakin kuin EUn kansalaisia. Kyllä, tämä koskee myös kolmansien maiden kansalaisia. Minä tiedän, että oikeudellinen yksikkö on jo esittänyt oman näkemyksensä ja me tulemme kyllä vastaamaan siihen. Meidän täytyy tehdä tässä enemmän työtä. Sitten niin, siitä vanhentumisajasta. Vastasin jo, että haluamme vielä eksaktimpaa eksaktimpia sanamuotoja siitä, miten nämä tämän uuden Safe Harbor-järjestelyn yksityiskohdat, minkälaisiksi ne sukeutuvat, mutta vasta käytäntö näyttää, miten tämä toimii, ja me valvomme kyllä hyvinkin tarkkaan tilannetta. Jos käy niin, että meidän mielestämme uusi järjestelmä epäonnistuu, niin silloin sitä varten meillä on ö, lykkäyslauseke. Siinä sanotaan, että jos järjestelmä ei toimi ja jos sitoumuksia ei täytetä amerikkalaisten puolelta, niin me hyllytämme koko tämän järjestelmän. Te peräänkuulutitte täsmällisempää kuvausta koko menettelystä ja prosesseista, jotka liittyvät valituksiin. Aivan kuten sanoin, niin Tämä ensimmäisen, tämä first resort ratkaisu olisi se, että yksilöt, jotka tekevät valituksia, tekevät valituksen suoraan yrityksille. Minun kokemukseni mukaan suuri enemmistö tällaisista valituksista on ratkaistu yritystasolla, mutta muitakin keinoja on, jos tämä tässä epäonnistutaan Esimerkiksi tietosuojaviranomaisella tulee olemaan vahva rooli, tulee olemaan vaihtoehtoisia äh, kiistojen ratkaisumenettelyjä. Ja Amerikassahan on liittovaltion komitea, kauppakomitea, jotkut teistä kysyitte FDCn toimivalloista. No ei meillä muitakaan keinoja ole kuin kunnioittaa sen harkintavaltaa, FTCn harkintavaltaa, ja kuten aiemmin sanoin, niin sehän käsittelee nimenomaan <clears throat> strategisia kysymyksiä kuin yksittäisiä valituksia, joten FDC ei käsittele valitusta, niin sitä varten olemme valmistelleet välimiespaneelia. Se olisi tällainen viime käden ratkaisu. Tämä on kuitenkin asia, josta vielä täytyy keskustella enemmän, koska meidän täytyy päästä yksimielisyyteen tietystä yksityiskohdista. Olenkohan nyt unohtanut jotain? Nyt kun pohdiskelet, niin pyydän, että tulkit jatkavat vielä muutaman minuutin meidän kanssamme. Intveld, ole hyvä. Aivan lyhyesti, koska tämä kuulostaa vähän disavyltä. Meillä oli samantyyppisiä keskusteluja silloin, kun puhuimme PNR-sopimuksesta USA kanssa ja USin välisiä hankkeita. Se kuulostaa samalta kuin kirjalliset vakuutukset ja silloin pohdittiin, että se ei ollut riittävän hyvä. Pyydän, ei nyt tehdä samaa virhettä uudelleen. Että teillä mieluummin uusia virheitä, ei samoja. Mutta tämä virhe on jo tehty. Me todellakin tarvitsemme tiedon siitä luollisesta statuksesta. Me tiedämme, että tässä on eroja näissä muodoissa. Labrator lyhyesti myös. Kiitos puheenjohtaja, kiitos tulkit. Komission jäsen oli erittäin tärkeää, että tulitte puhumaan Schreps-ratkaisusta, sillä tämä ratkaisu tuomitsi teidän edustaman toimielimen kannan. Te olette ollut vakuuttava, mutta minä olen huolissani, kun kuulen puheitanne. Komissio komissiota tuomittiin siitä, että olivat liian vakuuttuneita siitä, mitä Yhdysvallat tekevät. Ainoa asia, minkä te saitte, oli, että käytte kirjanvaihtoa, jossa vakuutellaan, että kaikki on hyvin. Minä en usko tähän pätkääkään. Kyseessä on kumppanimme kyllä, mutta he ovat massavakoilleet meitä ja olen varma, että tulee jatkumaan. Minä olen ollenkaan vakuuttunut heidän, vaku- heidän lupauksestaan. Minä olen henkilökohtaisesti ollut Washingtonissa valkoisessa talossa ja tapasin amerikkalaisia virkamiehiä parlamentin virkamatkan puitteissa. Minä kerron heille tästä ratkaisusta ja sen seurauksista. Toki en tavannut presidentti Obama, mutta he eivät ole mitenkään yhteistyön hengessä he puhuivat Amerikasta, Amerikan itsemääräämisoikeudesta ja antavat ymmärtää, että meidän ei tullut painostaa heitä. Siinä oli heidän kantansa. Tämä on tärkeä asia, komission jäsen, ettekö te ole uhraamassa meidän tietosuojaa, sillä kustannuksella, että saamme allekirjoittaa TTIP-sopimuksen. Niin, jos teillä olisi vielä muutamia sanoja. Ja kiitän tulkkeja vielä kerran siitä, että jatkavat parissamme vielä hetken aikaa. Jos nyt vedät yhteen ja saamme kokouksen päättämään. Kiitos. Vastaan tähän kysymykseen ei. Emme uhraa henkilötietojen suojaa. En nyt tuosta itseäni, mutta meidän tavoite on se, että voimme taata yhtäläisen suojan myös Amerikan maaperällä, mutta koska meillä ei ole toimivaltaa siellä, meidän on luotettava Yhdysvaltojen viranomaisiin, jotta he antavat meille takuut, turvalausekkeet ja Nämä neuvottelut eivät ole olleet mitenkään helppoja. Olen pahoillani, jos olen antanut ymmärtää toisin. Nämä olivat vaikeat neuvottelut. Ja näiden vaikeidenkin neuvottelujen jälkeen minun on sanottava, että meidän on luotettava. Meidän on luotava sääntöjä, jotka antavat meille mahdollisimman paljon tilaa, jotta me voimme katsoa, kuinka asiat Yhdysvalloissa toimii ja meidän on saatava myös takuut, että riittävä suoja on olemassa. Tähän me olemme pyrkineet ja mikäli tämä ei toimi käytännössä, niin mikäli tämä nousee esille jossain vaiheessa tämän järjestelmän toiminnassa, niin olen valmis keskeyttämään tämän järjestelmän toiminnan. Tämä järjestelmä ei saa olla uhka eurooppalaisille tiedoille. <clears throat> Kiitos paljon. Tämä on poikkeuksellinen tilanne. Se, että komissiolla on tämä rooli ja tämä lista asioita, joita se käsittelee Yhdysvaltojen kanssa. Tämä ei ole vielä kirjallisessa muodossa. Esittelette sen kollegiolle huomenna. Mutta meidän poliittisesta roolista on varmasti kaikkiin selvyys. Me haluamme olla mukana tässä prosessissa, me haluamme saada tästä tietoja. Me olemme varmastikin kaikki yhtä mieltä, että kun päätöksiä tehdään, me haluamme olla mukana tässä. Tämä varmasti teille avuksi. Tämä myös pakottaa teitäkin toimimaan varsinkin näiden joidenkin ehdotusten kanssa, jotka ovat nyt nousseet esille. Me halusimme, että tämä keskeytyy tämä toiminta vuonna 2014 ja me haluamme olla mukana tässä. Esitelkää asia kollegille huomenna ja katsotaan, mitä he ovat mieltä ja tulkaa sitten puhumaan meille uudemman kerran. Kiitos paljon siitä, että olitte täällä. Kiitos kestävyydestä kollegoille ja kiitos siitä, että olitte täällä.